Liebe Kolleginnen und Kollegen. Hyvät kollegat, avaan keskeytetyn kokouksen täällä valiokunnassamme. Ja seuraavaksi on vuorossa esitystän kohta kuusi. Keskustelu Olafin valvontakomitean edustajien kanssa. Kysymys on säännöllisestä keskustelusta, joka toistuvasti tapahtuu täällä talousarvion valvontavaliokunnassa. Tällä kertaa herra Lenolf ja muut valvontakomitean jäsenet tällä kertaa vierailuun tapahtuu erityisenä poliittisena hetkenä. Ensinnäkin haluaisin eh, herra Denolfille samoin kuin Rova Chambrille, Rova Pignolle, samoin kuin heroille Bösch ja Timmermans esittää sydämellisen tervetuloa toivotukseni. Siis tämä on kokonaisuudessaan tämä valvontakomitea ja täällä kokonaisuudessaan olemme siitä erityisen iloisia. Julkisessa kokouksessa haluaisin vielä käydä muutaman, esittää muutaman sanan ajankohtaista vuosista tilanteesta, koska ei ole mitenkään tavallista, että Euroopan komission jäsen eroaa tehtävästään ja sen lisäksi ei ole mitenkään jokapäiväistä, että hänen eroamisensa jälkeen tapahtuu erilaisia selvityksiä siitä, oliko tehtävästä eroaminen vapaaehtoista vai tapahtuuko se pakon edessä. Tähän ei halua sanoa yhtään mitään, mutta talousarvion valvontavaliokunta on katsonut velvollisuudekseen valiokuntana, joka taistelee petosta vastaan, valiokuntana, joka suojelee Euroopan unionin taloudellisia etuja, on katsonut siis tehtäväkseen koordinaattorien eh, kokouksessa, suljetussa kokouksessa käydä keskustelua asiasta vedoksen torjuntaviraston edustajan kanssa, niin että hän herra Kesslerin kanssa, herra Kessler hyvin yksityiskohtaisesti selittelikin asiaa. Tämän eh, suljetun keskustelun jälkeen talousvaltion valvontavaliokunnan jäsenet ja eh, Olafin pääjohtajat olivat siihen tulokseen, että suositellaan Euroopan parlamentin puhemiehistölle, että tähän Olafin äh, tapauskertomukseen voitaisiin tutustua ja, ja ehdotettiin, että äh, komission puheenjohtaja Barroso ottaisi kantaa herra Dalin eroamiseen. Euroopan parlamentin puheenjohtajakokous noudatti talousarvojen valvontavaliokunnan suositusta ja puhemies Schulzille. Puhemies Schulz lähetti tätä koskevan kirjeen myöskin puheenjohtaja Barrosolle. Nyt olemme saaneet vastauksen herra Barrosolta ja se tullaan jakamaan talousarvojen valvontakunnan jäsenille niin, että tämän kokouksen aikana tai kunnattavien kokouksessa voimme puhua siitä. Minun mielestäni tämä on kaikkein tavallisinta, mitä voi ylipäätään tapahtua, että kun komission jäsen eroaa, niin silloin välittömissä vaaleissa valitut parlamentin jäsenet ovat komission puheenjohtajalta tietää taustasta, joka liittyy tähän eroamiseen. Poliittinen tausta, joka herätti paljon huomiota, on tietysti siihen, että nyt ei ole mitenkään helppoa käydä teidän kanssa nyt keskustelua yleisistä tehtävistä, joita valvontakomitealla on. Tässä yhteydessä haluaisin vielä kerran korostaa sitä, että ajankohtaisessa lainsäädännössä sen yhteydessä, mitä tulee Olafin säännöstöönkin, huomiota kahteen asiaan. Olaf luotiin hyvästä syystä. Tarvittiin tällaista itsenällistä puitetta tehokkaalle petoksen torjunnalle. Tässä otettiin oppia siitä, mitä tapahtui vuonna 1999 ja perustettiin Olaf ja myöskin petoksen torjuntaviraston riippumattomuus löytiin tässä yhteydessä lukkoon. Tämä riippumattomuus on aina ollut tärkeää parlamentille, mutta demokratiaan tietysti kuuluu myös se, ajattelen vallanjaon periaatteita, demokratian valvonnan periaatetta, että tällainen riippumaton virasto myöskin itse on valvonnan alainen. Ja nimenomaan ajattelen sitä, että tämä valvontakomitea, sillä on tässä erityinen tehtävä niin siksi olemme iloisia siitä, että olette täällä tänään keskustelemassa meidän kanssamme. Meitä kiinnostaa tietysti nyt se, mitä te olette nyt käsittelemässä omalta kannalta, miten te katsotte, että miten tehokasta teidän työnne on ja missä yhteyksissä tarvitsisitte tukea parlamentilta ja meiltä edustajilta, missä vaiheessa te odotatte sitä. Ja ajattelen sitä, eh, millaista lainsäädäntötukea kenties tarvittaisiin. Tämä tässä, ja nyt toivotan teille tervetulleeksi vielä kerran. Haluan antaa puheenvuoron herra Denolfille, joka on tämän eh, valvontakomitean puheenjohtaja. Thank you very much indeed, Mr. Troyer. Kiitokset kovasti. Ensiksi haluaisin kiittää valiokuntaa siitä, että saimme tulla tänne tapaamiseenne. Ja Kresle kävi viime huhtikuussa valvontakomiteassa ja sen jälkeen on paljonkin tapahtunut, kuten kaikki tiedätte. Ja tämän niin, niin me halusimme, että me näkisimme tämän valiokunnan jäseniä ennen kuin ryhdymme keskustelemaan tämän valvontakomitean varsinaisesta toiminnasta. Olafin valvontakomitea on luotu vahvistamaan itsenäisyyttä sen tutkimunta mahdollisuuksissa ja sitten se voi myös välttää muiden osallistu- puuttumisen tähän tutkintaan. Sillä on omat tutkintayksikkönsä. Valvontakomitea auttaa myös Olafin pääjohtajaa vastuun toteuttamisessa ja valvontakomitean tehtävä on tukea näin Olafin tehtävää ja sen tutkintatyötä erityisesti ja valvoa, että tätä työtä toteutetaan korkeiden standardien mukaisesti ja noudatetaan perusvapauksia ja ihmisoikeuksia. Meidän pääperiaateemme on auttaa Euroopan unionin toimielimiä ja me kyseenalaistamme ja teemme suosituksia Olafin toiminnan parantamiseksi silloin, kun tarve niin vaatii. Valvontakomitea aktiivisesti ja säännöllisesti valvoo, minkä tyyppistä tutkintatyötä Olaf toteuttaa. Ja me tutkimme hyvin laajaa eri tapauskenttää ja johtajia ja tutkijoita, ja näin voidaan löytää erilaiset virheet Olafista, jotka saattaisivat ajaa sen itsenäisyyden vaaraan valvontakomitea on nyt tullut tähän valiokunnan kokoukseen omasta aloitteestaan ja tämä siitä syystä, että haluamme selostaa niitä ongelmia, joita on ollut sen työn, päätyön toteuttamisessa eli täytäntöönpanon valvonnassa Olafin tutkintatoiminnassa. Pääjohtaja ei ole samaa mieltä tämän valvontakomitean laillisen kentän laajentamisesta. Alusta lähtien valvontakomitealla on ollut hankaluuksia saada riittävästi tietoa ja pääsy sellaisiin tapauksiin, joita tulisi tutkin, Olafin tutkintatyötä todellisuudessa valvoa. Olafin pääjohtaja on jopa kieltänyt tai vähintään viivyttänyt tapauksiin kiinni pääsyä, kun kyse on ollut tietosuojakysymyksistä. Ja tästä syystä valvo valvontakomitea pitkien keskustelujen jälkeen pääjohtajan kanssa on päättänyt tietyistä uusista menetelmistä, jotka on julkaistu tietosuojavaltuutetun asiakirjoissa. Kannattaa muistaa, että tietosuojavaltuutettu nimenomaan vuonna 2007 sanoi seuraavaa. tarvitaan metodologiaa, selvää menettelytapaa jotta kaikki pyynnöt voidaan viedä eteenpäin ja koko kaikkiin tapaustietoihin voitaisiin päästä käsiksi. Ja täytyy lopulta olla valvontakomitean päätettävissä, ovatko edeltävät askeleet olleet riittäviä vaiko eivät, ja tästä syystä täytyy päästä käsittelemään koko tietokantaa. Ja Olaf on nyt kehittänyt tätä tapausten käsittelyjärjestelmää ja pyrkinyt parantamaan tätä valvontakomitean pääsyä näihin tietoihin. Olafilla ei siis ole minkäänlaista oikeutta kieltää pääsyä näihin tietoihin eikä myöskään pitkittää pääsyä näihin tietoihin. Ja vielä huomautan, että äh, tuossa tekstissä lukee myös, äh, puhutaan myös kansainvälisistä säännöistä ja Olafin pääjohtajan roolista ja siitä, että valvontakomitean täytyisi saada riittävästi tietoa tapauksista, jotka välitetään kansallisille tuomioistuimille vähintään viittä päivää ennen tätä mm, tapauksen siirtämistä. Ja tämä tulee artiklasta 11.7 1023 tekstistä vuodelta 1999. Ja näin valvontakomitea pystyy tutkimaan perusoikeuksien toteutumisen ja oikean työtavan toteutumisen. Joka tapauksessa valvontakomitea on huomauttanut esittelijälle näistä, e- e- e- tästä oikeudesta tietoihin pääsyyn ja tämä onkin nyt alkanut ja tämä työvalvontakomiteassa varmasti seuraavassa täysistunnon kokouksessaan päättää seuraavista askelista työssä eteenpäin. Tämä tietysti liittyy tähän eh, näihin hyvin laajoihin avoimiin kansainvälisiin kysymyksiin. Meidän mielestämme Olaf on on, Olafin työtä on hyvin tärkeää valvoa ja, ja valvoa myös sitä, että Olafin pääjohtaja toimii itsenäisesti. Valvontakomitea on ainoa elin, joka valvoo tuota Olafin tutkintatyötä ja se varmasti kannattaa pitää mielessä. Valvontakomiteaa, jotta se pystyisi tekemään työtänsä järkevästi ja kunnolla, niin tietyt ehdot tulee täyttää. Ensiksikin täytyy päästä tapauskohtaisiin tietoihin silloin, kun tarve niin vaatii ja erityisesti kun tietosuojavaltuutettu on vahvistanut tämän pääsyn tarpeen. Ja toiseksi koska Olafin täytyy noudattaa kaikkia menettelytapasääntöjä, jotka on julkaistu virallisessa lehdessä. Ja kolmanneksi itsenäinen työ ja sihteeristön työ valvontakomiteassa ei tule taatuksi, mikäli pääjohtaja voi muuttaa sääntöjä niin kuin häntä huvittaa ja niin kuin hän onkin toiminut vähentäessään henkilöstöä. Neljänneksi valvontakomitea valvoo omaa talousarviotaan myös sihteeristön kustannuksia, eli tämä tarkoittaa erillistä talousbudjettikohtaa. Me tulimme tänne parlamenttiin nimenomaan korostamaan tätä valvontakomitean kohtaa. Ja tämä asiakirja on virallinen asiakirja, jonka valvontakomitea on luonut. Ja tietänette, että ainoastaan tämä on nyt se syy, miksi olemme saapuneet teidän kokoukseenne tänään. Yeah. Thank you very much, uh, Mr. Kiitos, herra Denolf, tästä lausunnosta. Valvontakomitean nimissä nyt annankin puheenvuoron valiokunnan jäsenen Sirova Gressle. Kiitos esittelijänä Olafin oikeusperustan osalta. Olen iloinen siitä, että olette tulleet tänne tänään ja olen iloinen ja haluan kiittää siitä, että ne asiat, jotka tänään otettiin julkisesti sanneet, että niistä me olemme puhuneet jo suljettujen ovien takana. Minusta on ehdottomasti sellaista, mitä ei voida hyväksyä, että se pääjohtaja, joka on itse valvona kohtana, että hän, hän joka sulla vaivalla on valittu, ja että hän on asianmukaiset työskentelymahdollisuudet, että, että kun teiltä näitä työstömahdollisuuksia vie pois Olafin pääjohtaja, tätä me voi hyväksyä. Olemme nyt vuoden ajan katsoneet sitä, miten te, miten teitä on estetty työskentelemästä, miten säännöllisesti se, mikä pitkään oli normaalia Olafissa, mikä vaivoin saatiin aikaiseksi edellisen pääjohtajan aikana, tähän asti ainoallakaan valvontakomitealla ei ole ollut helppoa Olafissa, enkä ole valmis enää hyväksymään tätä, mutta halusin, että kollegat kuulevat tämän teiltä eivätkä minulta. Me olemme hukaneet paljon aikaa. Ja kun katson nyt Dalin tapauksen eh, hienoja yksityiskohtia, on tärkeää, että me vahvistamme valvontakomiteaa, emmekä heikennä sitä. Me olemme jo ryhtyneet eräisiin toimiin. Esimerkiksi vuoden 2013 budjetissa meillä on ryhmärajat ylittävä aloite, jossa on pyrimme samaan aikaan edellisen budjettikohdan, jossa myöskin eh, pyrimme saatua vietyä lävitse, lävitse valvontakomitean virkakaavion. Mutta se, että teidän sääntöjen ei hyväksytä, niin se, että pääjohtaja ei hyväksy näitä, ei hyväksy näitä sääntöjä, jotka ovat olleet tänästi voimassa, jos ne eivät yhtäkkiä ole voimassa, ja se, jota on tarkoitus valvoa, haluaa päättää valvonnan säännöistä, niin silloin, hyvät kollegat, eikö tämä kuulosta tutulta. Silloin me teemme valtaisan virheen, jos me emme vahvista teitä. Siksi haluan sanoa, että Minusta on mukavaa, kun minulle heitetään hansikas. Otan mielelläni haasteen vastaan, mutta, mutta komissio ja komission jäsen Semeta, joka vain katsoo, miten toimii niiden välinen organisaatio, nimittäin Olaf, äh, tuhotaan, sitä minä en pidä hyväksyttävänä. En ole valmis enää hyväksymään tätä. Haluan, että te voitte tehdä työnne ja haluan, että teillä on mahdollisuus tutustua tapausten äh, hallinnointijärjestelmää nimeltä niin että puututte eh, kesken oleviin tapauksiin. Näin ei ole ennenkään ollut ja tietenkin on selvää, että te, te tätä haluakaan tehdä. Te haluatte kuitenkin tehdä työnne, pääjohtaja haluaa, että te teette työnne. Ja tämä ei ole mikään minun keksintöni, vaan tämä on juuri niin kuin te sanoitte. Tämä ei ole hyväksyttävää, etenkin kun <clears throat> kysymys on siitä, että teidän tehtävänne on valvoa sitä, että sääntöjä noudatetaan ja jos pääjohtaja itse ei enää kunnioita omia sääntöjään, on korkea aika huolehtia muista säännöistä, joita kenties ei myöskään kunnioiteta. Tämä on hyvin mielenkiintoista. Nämä asiat ovat nousseet esille ja ne ovat hyvin tärkeitä asioita. Dalin tapauksessa on tietysti kesken olevasta tapauksesta, joten haluaa tietää sitä enempää. Odotamme ja kutsumme teidät sitten tänne, kun asiassa on päästy loppupäätökseen ja voimme keskustella asiasta teidän kanssa siitä, mitä te voitte sitten todeta siitä. Mutta minua kiinnostaisi, milloin te sitten saitte Olafin kertomuksen minä päivämääränä. Ja minua kiinnostaisi myös, miten te itse arvioitte asiaa, miten äh, Fosse Pikin äh, tuomion kohdassa 164, niin kuin aina 164 kohdassa sanotaan selvästi, siinä tulkitaan asetusta, Olaf-asetusta, ja todetaan, että tämä tutkimus, sen tulisi tapahtua kansallisten oikeusviranomaisten puitteissa, ei pelkästään, että tapahtuu jokin puheenjohtajan puhelu ja että sitten lähetetään tapaus Maltalle käsiteltäväksi, vaan tämän tyyppiset tämmöisiä asioita varten olemassa määräykset, joita pitää noudattaa eh, työjärjestyksen mukaisesti. Ja minulla olisi tärkeää, että ottaisitte kantaa myöskin tähän asiaan. Missä vaiheessa tapahtui tämä asian käsittely ennen kuin päätettiin, että Dalin tapaus lähetetään jäsenvaltion käsiteltäväksi? Totta kai Dalin tapaus on sellainen, joka pohdittaa meitä kaikkia. Kysymys on siinä, mitä poliitikot saavat tehdä ja mitä eivät. Ja se on se intressi, joka meillä on tällä tapauksessa. Kiitos. Ja vielen dank. Das ist eine... Kiitos. Tämä on keskeisen tärkeä kysymys. Ja saankin välittömästi varmasti esittää lisäkysymyksen tässä yhteydessä. On pitänyt lehdistötietoja, että muutos valvontakomitean johdossa kenties on yhteydessä tähän asiaan. Voitteko kenties nyt tässä kokouksessa vahvistaa nämä tiedot? Siis voitteko sanoa jotakin menettelystä, joka on käynnissä? Ajatellen sen menettelyllistä puolta, ajatellen sitä, mitä, mitä on opittavaa on siinä, mitä on tapahtumassa, koska näyttäisi olevan myöskin niin, että tällaisissa tapauksissa, tähän puhuitte tästä Denolf, että määräajat, joita on oikeusvarustassa, että niitä noudatettaisiin, onko tällä ollut keskeinen rooli asiassa? Voisitko kenties välittömästi sanoa tähän asiaan jotakin? Thank you very much indeed for... Kiitoksia. Tällä, tässä oli kaksikin kysymystä. Ensinnäkin ensimmäinen kysymys, joka esitettiin, eh, niin siihen sanoisin, että me sanoimme, että Olafin eh, pääjohtaja ja työtavat, siis työjärjestys. Jos meille tulee tietoa Olafilta, että meidän täytyy asettaa esittelijä, ja aivan kuten tässä nyt teimme, niin meidän täytyy odottaa tämän esittelijän kertomusta, joka tulee esitettäväksi seuraavaan valvontakomitean täysistuntoon. Ja tämän syyn takia me emme voi paljastaa yhtään mitään ennen kuin olemme omassa yleiskokouksessamme sitä käsitelleet. Nyt oli 20, meillä 22.11. seuraava tällainen kokous. Tällä hetkellä me joudumme omia, omia, omaa työjärjestystämme noudattamaan. Me olemme nyittäneet esittelijän ja hän valmistelee tätä kertomusta, mutta hänellä ei ole ollut vielä mahdollisuutta – esitellä sitä meille täysistunnossamme. Mehän emme ole, eh, ole täysaikaisia virkamiehiä, vaan me tapaamme kerran kuussa. Me itse asiassa oman työjärjestyksemme mukaan eh, voi toimiakaan millään muulla tavalla. Toinen kysymys jossa eh, puhuttiin edellisen puheenjohtajan eh, eroamisesta. Me olemme suljetuin ovin tästä asiasta keskustelleet ja minä uskon, että te olette parlamentissa saman tehneet ja me kunnioitamme tätä. Meillä on virallinen lehdistötiedote asiasta tullut ja kyllähän oikeus tällaisiin suljettujen ovien keskusteluihin sellainen oikealle kaikilla, kaikilla on, mutta on, olisi rangaistavaa käydä kertomaan niistä keskusteluista. Totta kai me kunnioitamme sitä, mistä julkisesti ei ole keskusteltu, mutta kun olosuhteista puhutaan julkisesti, silloin tietysti hyvä käytäntö antaa jokaiselle mahdollisuus sanoa asiasta jotakin, ja halusin ymmärtää, tehdä Timmermans halusi sanoa asiaan jotakin. Olkaa hyvä. Thank you very much, Mr. Chairman. Kiitos, puheenjohtaja. Minä olen myös lukenut lehdistä, varsinkin Saksan lehdistöstä, miksi erosin puheenjohtajan paikasta ja minun täytyy sanoa, että tämä on perusteeton tieto ja minä olin järkyttynyt luku, lukiessani nois, noita perusteita. Voin ainoastaan huomauttaa, että me valvontakomiteana olemme lähettäneet lehdistötiedotteen, jossa kerrottiin, että minä olen eronnut valvontakomitean johtajan puheenjohtajan paikalta henkilökohtaisista syistä ja tahdon pitää nämä syyt henkilökohtaisina jo, ja en, en ole valmis keskustelemaan tässä mistään sen enempää. Kiitoksia. Thank you very much. Uh, I open the floor again. Avaan nyt jälleen keskustelun seuraavaksi herra Gaia. Ich habe äh, dich zuerst gesehen. Näin sinut ensinnä. Ähm, danke. Kiitos. Varmastikin on välttämätöntä, että tämä keskustelu käydään. Minua kuitenkin kiinnostaisi se, että pitäisimme asiat selvästi erillään toisistaan. Meillä on Strasbourg, meillä oli Strasburgissa tapaaminen suljettuvien takana pääjohtaja Kesslerin kanssa. Ja tulkitsisin nyt tulosta niin, että oli ryhmäedustajia, jotka pitävät herra Dalia viattomana, ja on ryhmäedustajia, jotka pitävät herra Dalia syyllisenä. Mutta kummallakaan ryhmällä ei ole mitään perusteita omalle päätökselleen, paitsi että lehdistöstä tiedämme, että on ollut Olafin tutkimus, joka on välitetty eteenpäin Maltan viranomaisille. Ja nyt Maltan viranomaiset ovat todenneet, että niin syyllinen ei olisi tässä nyt mikään puhdas kategoria. Osa edustajista on sanonut, että meidän täytyy katsoa, että Maltan viranomaiset toimivat asiassa. Toinen puoli menettelyä tietysti on sitten tällainen kurinpidollisoikeudellinen oikeudellinen sen toteuttajana on komission puheenjohtaja ja osa edustajista toteaa, että nyt Olafissa on tapahtunut jonkinlaista asioiden yhdistelemistä ja kokoamista. mitä tiedä, kuka on oikeassa. Onko nyt niin, että Dali Maltan lain mukaan on, tullaan tuomitsemaan syylliseksi joistakin asioista vai ei? Minä olen konjunkturien kokouksessa sanonut silloin, että että en pysty arvioimaan tätä, miltä perustalta minä voin arvioida tätä tapahtumaa. Minulla on vain lehdistön tiedot ja Kesslerin kanssa käyty keskustelu. Kessler vastasi tyydyttävästi minun kysymykseni ja monien muidenkin kollegojen kysymykseni. Ja ainoa asia, josta nyt voin keskustella, on kysymys siitä, onko herra Barroso kurinpidollispuitteissa toiminut asianmukaisesti vai ei. Tätä me voimme pohtia Tästä voin keskustella myös herra Barroson kanssa. Tätä taustaa vasten minä tuin ajatusta, että me mielellämme tutustuisimme Olafin tutkimukseen. Koordinaattorissa mm, sanoin kuitenkin, että toisaalta emme kenties tulisi kovin viisaaksi siitä. Nimittäin se, että tiedänkö nyt jälkikäteen sitten sen, kun en ole syyttäjä, poliisi enkä asianajaja, että kun se on tutustut asiakirjoihin, en välttämättä edelleenkään tiedä, miten minun pitäisi sitä arvottaa, miltä puuttuu asiantuntemus. Sitä varten minun oli tänne edes valittukaan, mitä on valittu tänne sanomaan se, että mm, miten, minkälaiset ovat puite, olosuhteet, joissa Olafissa työskennellään, mutta myös minun pitää huolehtia myöskin puiteolosuhteista ja niiden varmistamisesta, joiden puitteissa valvontakomitea toimii ja niiden tietojen ohjalta, joita, pohjalta, joita minulla on edustajana, niiden pohjalta minä voin tehdä arvioita. Me siis puhumme nyt kahdenlaisesta asiasta. Ensinnäkin voiko Olafin valvontakomitea toimia asianmukaisesti? herra de Nolfia ymmärsi niin, että on tärkeitä syitä olettaa, että näin ei olisi. Tästä olen valmis keskustelemaan. Olafin valvontakomitealla nimittäin on tietty funktio, se on määritelty. Ja jos kollegat Olafin valvontakomiteasta ovat sitä mieltä, että heidän työnsä perustaa ei ole, perustan olevia tekijöitä ei ole täytetty – Tähän ei pidä sekoittaa Dalin tapausta, koska se tekee asiasta mutkikkaan, koska yhtäkkiä me keskustelemme toisesta ulottuvuudesta, josta me kaikki täällä emme tiedä sisällöllisesti täysin, ja me olemme täysin sitä perillä. Mutta Ingeborg kysyi sitten, missä vaiheessa tämä raportti oli välitetty eteenpäin. Antoiko sen äh, kolme päivää sen jälkeen, kun asia oli siirretty Malta viranomaisille – nyt säädöksissä, asetuksessa todetaan, että, pitää, että pääjohtajan pitää tiedottaa, näin hän on tehnyt, mutta päätöksessä todetaan, että hänen pitää tiedottaa ennen kuin asia annetaan malta viranomaisille. En tiedä, voidaan sanoa, että onko viisi päivää tai kolme päivää riittävää. Kysyisin vain, onko tämä kuitenkaan mikään todellinen kiistakysymys, mutta tästä syystä kuitenkin minun neuvoni olisi, että meidän pitäisi pitää Dalin tapaus nyt tämän ulkopuolella. Se, mitä siihen sisältyy, siitä Olafin, ö, Olafin tutkintakomitea voi ilmoittaa meille sitä sitten, kun saanut työnsä päätökseen, mutta se ei vielä, sitä me ei tiedä. Mutta pitää katsoa, onko herra Dalis syyllistynyt rikkeeseen, sen tulevat Maltan oikeusviranomaiset toteamaan. Siis minä korjaan nyt tämän sanan syyllinen, mitä käytiin alussa tässä mielessä. Ja voidaan sitten toisikin pohtia sitä, pohtia herra Baroson kanssa sitä, oliko hänen kurinpidollinen menettelynsä oikein, mutta voidaan kysyä, se mistä voi nyt keskustella, on se, mitä ongelmia valvontakomitealla on, herra Kesslerin kanssa, mitä resursseja se on käytössä, sen käytössä on, mitä oli ollut, millä oikeudellisella perustalla, että eh, valvontakomitea tekee valituksen kesäriä, kesäriä vastaan. Tässä voimme keskustella, mitä voimme tehdä asiassa. Siitä oli valmis keskustelemaan iltapäivällä Dali-kysymyksestä. Sanoisin, että se meidän pitäisi pitää tämän keskustelun ulkopuolella. Thank you. Kiitos. Ragaja. Seuraavaksi Muldea. Thank you, Chair. I think that... Kiitos puheenjohtaja. Tässä on kaksi asiaa. Ensinnäkin meillä on asetus ja siinä asetuksessa on kuvattu, minkälaiset tehtävät valvontakomitealla on. Valvontakomitea ei ole äh, täysin tyytyväinen siihen tapaan, jolla he voivat toimia. Näin on. Tämä koskee siis koko Olafia ja sitten sen valvontakomitea, ei mitään yksittäisiä eh, henkilöitä. Olisi ollut hyvä, jos Olafin pääjohtaja olisi ollut täällä, koska sitten, silloin hän olisi voinut vastata niihin väitteisiin, mitä tässä iltapäivällä on tullut esiin, eikä tämä olisi ollut vain yksi suuntaista. Meidän täytyy kuitenkin kuulla molemmilta osapuolilta selitykset eh, E, miksi Olaf ei anna teille tilaa työskennellä sillä tavalla, kuin te haluaisitte? Minä haluaisin sen kuulla. Sitten Dallin tapauksesta. Heti kun tämä tuli julki, me pyysimme, että Olafin, voisimme Olafia kuulla. Ja täytyy sanoa, että ei tämä tilanne sen enempää sinä valjennut meille. Pää asia tässä kertomuksessa pääongelma on se, että tämä ei ole julkinen eh, kertomus ja selvitys. Minun mielestäni valvontakomitealla pitäisi olla oikeus nähdä eh, se ja sitten kertoa, onko, ovatko johtopäätökset siinä oikein vai eivät. Mutta ongelma on siinä, että jos tämä siirretään Maltan viranomaisille, laillinen proseduuri voi kestää kauan. Mutta tämähän on poliittinen eh, asia, koska komission puheenjohtaja on pyytänyt komissaaria eroamaan, emmekä me voi odottaa kahta kolmea vuotta, kunnes lainmukainen prosessi olisi valmis. Meidän täytyy aivan eh, muutaman viikon aikana valita uusi komissaari Maltalta – ja jos järkevä ehdotus tulee, ja haluaisin jonkin järkiselityksen siihen, oliko Dalin eroaminen paikallaan vai ei. Tällä hetkellä tilanne on epätyydyttävä, koska meillä on vain Olafin pääjohtajan sanon, sanat ja mitä sitten valvontakomitean näkemykseen tulee ja tähän Olafin toimintaan, niin kyllä tässä todellakin tämä lain mukainen prosessi on hyvin pitkä. Minun mielestäni olisi hyvä, jos me saisimme tietää tästä Olafin omasta kertomuksesta enemmän. Denolf wollte direkt dazu Stellung nehmen. Kiitos. Denolf halusi ottaa tähän heti kantaa. Ähm, Kiitokset tästä kysymyksestä. Niin, tästä on myös kaksi kysymystä. Ensiksi ongelmat pääjohtajan äh, saapumattomuudessa tänne ja siitä, että hän voi tähän vastata. Emme me ensimmäistä kertaa asiasta puhu, koska me olemme puhuneet asiasta jo useaan otteeseen ja kirjoittaneet hänelle kirjeitä ja olemme vaatineet parempaa yhteistyötä, neuvotelleet hänen kanssaan ja olemme päässeet jonkunlaiseen järkevään yhteisymmärrykseenkin näistä työtavoistamme, mutta kuitenkin meidän täytyisi pyrkiä pystyä tekemään omaa työtämme. Ja kuten tässä jo aiemminkin on huomautettu, niin tämä on vielä riittämätöntä. Me emme ole täysjäseniä. Me saamme henkilöstöltä tukea tähän työhön. Tämä henkilöstö tietysti on hyvin pätevää auttamassa meitä. Ja toiseksi sitten tästä Dalin tapauksesta. Teille on jo Kesslerin lausunnossa äh, sanottu, että hänen tutkintansa saatiin päätökseen ja tämä lähetettiin sitten kansallisiin viranomaisiin ja me olemme noudattaneet omaa menettelytapaamme ja meidän asemamme on se, että esittelijä tutkii tapauksen ja hänen täytyy tietysti kertoa asiasta meidän täysistunnolle, joka, istunnollemme, joka on 22. päivä marraskuuta. Ja uskon, että on tärkeää huomata, että tässä saattaa olla tiettyjä väärinymmärryksiä mehän emme ole mikään tuomioistuin, meillä ei ole mitään oikeutta tuomita tapauksia tai tapausten sisältöä, onko Olaf sisällössään oikeassa vai väärässä. Me valvomme ainoastaan tutkintatyötä ja sen korkein standardein toteutamme kunnioittaen perusoikeuksia ja ihmisoikeuksia. Ja vielä nyt tämä viimeinen osa ei ole Gresslen mielestä yhteistyössämme tullut käynyt toteen. Ja, vielen Dank. Äh, der nächste auf der Liste ist der Herr Ehrenhaus. Kiitoksia. Seuraavaksi herra Ehrenhauser. Ja, herzlichen Dank. Ähm, ich möchte auch nicht allzu... Kiitoksia. Minäkään en haluaisi äh, toistaa kaikkea. Minä olen hyvin pitkälle äh, Rova Gresslin takana. Minä haluaisin kuitenkin tähän Dalin tapaukseen viitata sillä tavalla, että tietenkin sillä tapauksella on merkitystä siitä, siihen, miten näitä tarkastuksia suoritetaan. On kysymys siitä, että miten Olafin pääjohtajan ja tämän komitean välillä yhteistyö toimii, onko se oikeaa yhteistyötä vai, vai onko se sellaista, missä molemmat piloutuvat omien pykeliinsä taakse eikä työ, yhteistyö ole järkevää. Meillä on kysymys, miten tämä yhteistyö valvontakomitean ja pääjohtajien välillä toimii. Onko sillä ollut vaikutusta tämän tapauksen tutkintaan? Onko jonkinlaisia ongelmia? Sitten toinen kysymys liittyy tähän komitean komitean henkilöstöresurssit. Ehkä te voisitte kertoa, kuinka paljon todella henkilöitä tarvittaisiin, jotta valvonta voitaisiin suorittaa asianmukaisesti. Ja wer kann antworten? Kuka pystyy vastaamaan? Herra Denolf? thank you. Um, thank you very much indeed. Kiitokset. Niin, minä tahtoisin tähän huomauttaa, että kiitokset kysymyksestä ja yhteistyö Olafin kanssa varmasti voisi olla parempaa. Ja Dalin tapauksessa sen verran, että jos puhutaan menettelytavoista ja miten meidän pitäisi tehdä työtä, niin tämä tapaus on tietysti vain yksi tapaus, joka tietysti on enemmän nyt lehdistössä esillä, mutta me keskustelemme myös muista tapauksista toki ja tahtoisin huomauttaa, että me tapasimme ensimmäistä kertaa Kesslerin kanssa jo huhtikuussa ja jo huhtikuussa ongelmia oli jo ennen koko Dalitapauksen ilmitulemista, joten tässä on varmasti kyse yhteistyöongelmista, mutta tämä on yksi tapaus, tämä Dalitapaus. Meillä on myös muita tapauksia, joissa meidän mielestämme riittävää yhteistyötä ei ole harjoitettu. Ja sitten vielä mielelläni vastaan tähän toiseenkin kysymykseesi. Me täällä valvontakomiteassa tahtoisimme saada sanottavamme myös henkilöstön rekrytoinnissa ja haluaisimme tietää, kuka työtä tekee meille ja kahdeksan täysipäiväistä henkilöä teki Olafin, Olafissa työtä ja vuoden alussa ilman meiltä, kysy, meiltä, meiltä kysymättä pääjohtaja päätti vähentää tämän kahdeksan kuuteen henkilöön. Ja tämän huomaut sanottua, niin, niin näiden kuuden henkilöiden työ ei, vaikka he kuinka rehkisivät riitä. Ja tähän tosiaan täytyy nyt vaatia tuo erillinen budjettikohta, jotta me saamme pätevää, riittävää henkilöstöä siten kuin me toivomme. Kolme toimijakinta meidät nimittää tähän. Tässä pitäisi olla kyse avoimesta työpaikasta kaikille toimielimille ja näin aikaisemmin onkin ollut. Möchte jemand ergänzen, Herr Bösch? Haluaako joku täydentää, herra Bösch? Also, Sie sehen... Niin, kuten huomaatte, meiltä on viety neljäsosa meidän henkilötyövoimastamme ilman, että me olemme siihen mitenkään olleet osallisia. Olemme noudattaneet omaa työjärjestystämme, oman valtuutuksemme pohjalta – ja olemme ottaneet lausuntomme tähän henkilösuunnitelmaan, mutta se ei johda mihinkään. Ja tällä tavalla tietysti valvonta voidaan lopettaa. Valvonnalta viedään rahat pois ja henkilöstö pois sekä hyvin helposti. Siksi olemmekin kiitollisia siitä, että parlamentti on tarttunut aloitteeseen ja on nyt kirjoittanut, kirjan, että on kahdeksan henkilöä. Haluaisin kuitenkin nyt katsoa sitten, mitä, miten pannaan toimia tätä omaa budjettikohtaa, mitä tulee tapahtumaan kahdeksan henkilön osalta, että me taas parin kuukauden kuluttua ole täällä istumassa ja valittamassa samalla tavoin kuin nyt. Joten aivan lyhyesti, herra puheenjohtaja, jotakin kysymystä, joka liittyy valvontakomitean rooliin. Aluksi, kun meillä oli yhteenottoja, että miten me pääsemme riippuvaista YKLAFista riippumattomaan OLAFiin, että nimenomaan siitä lähdimme liikkeelle, että komissio sanoi, että se haluaa riippumattoman Olafin, mutta alun ja lopun lyö komissio itse lukkoon. Parlamentti sanoi, että näin ei käy, vaan sen päättää riippumaton pääjohtaja, jonka valitsevat yhdessä kolme toimielintä. Siinä oli suuri ero. Ja nyt minun ei varmaan tarvitse tälle valiokunnalle selittää, mitä esimerkiksi Dalin tapauksessa tämä merkitsee. Ensinnäkin ensimmäisen kerran komission joutuu, joudutaan ensimmäisen kerran komission jäsentä vastaan, silloin tämä riippumattomuus on tällaisena varoitusmerkkinä, koska nyt voidaan kysyä, miten, miten sitten on se riippumattomuuden laita, mikä se on. Onko se todella riippumaton? Miten pitkään sujui ilmiannosta ennen kuin tapaus otettiin äh, käsiteltäväksi, toimin tutkimukset käynnistyvät, kaikki nämä asiat ovat tärkeitä ja miten tapahtuu sitten prosessin päätteeksi johtopäätösten osalta, noudatetaanko niitä. Kuten puheenjohtaja sanoi, me emme ole mikään tuomioistuin, mutta me voimme vain todeta ja kirjata sen, miten on ollut riippumattomuuden laita, onko se säilytetty vai ei, koska Olafin riippumattomuus, sitä pääjohtaja ei tarvitse siksi, että hän on kysymys tupakateollisuuden tahoituksista, intresseistä. Sitä hän ei tarvitse. Me tarvitsemme sitä riippumattomuutta silloin, kun on kysymys omista toimielimistä ja sisäisistä selvityksistä. Ja silloin tarvitaan voimakasta valvontakomiteaa, sillä jos sitä ei ole, jos valvontakomitea joutuu pyytämään pääjohtajalta jotakin raporttia, niin silloin se voidaan saman tien lopettaa, koska sillä voidaan säätää säästää ne muutamat tuhat euroa, jotka tämä valvontakomissio maksaa. Ja silloin voidaan todeta, että, että Olaf on palannut takaisin komission syliin, mistä se alun perin on lähtenyt liikkeelle. Ja jos siltä vedetään riippumattomuus, antaako, huoletaanko siitä, vedetäänkö riippumattomuus pois, mutta sitten vedetään kiinni siitä, että on olemassa selkeä, selkeä valvonta, ja silloin on tärkeää, että kuullaan näitä kolmea toimintelintä, jotka ovat Olafin takana eikä vain yhtään. Olen kiitollinen siitä, että olette puuttuneet asiaan, toivon, että seuraatte asiaa edelleen. Me tarvitsemme oikeutta. Ei mitään sitä, että käymme pyytämässä jotakin paperia vai ei. Minä sain paperin eh, lopulta sen kun pyysin, mutta tässä paperissa voisin levittää sitä kautta Brysseliin, koska siellä on enemmän mustaa kuin valkoista. Tässä eh, satukirjassakin on enemmän tietoa kuin tällaisessa tiedonannossa. Tämä täytyy olla selvää. Jos haluatte tuloksia valvontakomitean työstä, täytyy varmistaa se, että meillä on täysi oikeus ilman ehtoja tutustua asiakirjoihin. Ei voi olla niin, että se, joka on valvonnan kohteena, päättää, mitä se antaa valvontakomission nähtäväksi. Tämä on ratkaisevan tärkeä kysymys. Teidän pitää katsoa Olafin asetusta uudistettaessa, että sinne ei nyt kirjata mitään tyhmyyksiä. Esimerkiksi kysymys tähän, tässäkin opimme jotain Dalin tapauksesta. Nimittäin tulevaisuudessa valvontakomitea katsoo asiaa vasta siinä tapauksessa, kun asiakirjat on jo väritetty kansallisille viranomaisille. No, silloin voitte todellakin, kuten Mulder sanoi, silloin voidaan sitten odottaa tuomiopäivään saakka. Totta kai on tärkeää siinä, että, järkeä siinä, että nämä asiat annetaan etukäteen nähtäviksi ja siinä, että siinä on selkeitä sääntöjä. Totta kai teillä on joka hetki mahdollisuus vaatia meidän valvontakomitealta raportti. Myöskin tässä tapauksessa. Se on teidän tehtävänne päättää, haluatteko niin. Mutta haluan sanoa, että jos Francais Pitchia ei olisi noudatettu, silloin olisi ollut selvää sitten myöskin se, on selvästi se kuka oli tekijä ja kuka on uhri tässä tarinassa, koska uhri on eurooppalainen veronmaksaja. Fonse Big on Euroopan veronmaksajille maksanut aika lailla rahaa. Sitä, sitä ei aikaisemmin voinut tässä syytöstä esittää, mutta nyt voi, koska tällainen tapaus Fonse Big on olemassa. Me olemme, me olemme tästä hyvin tietoisia. Voidaanko mitään muuta en halua sanoa nyt kesken olevaan tapaukseen? Äh. Kiitos, herra Bösch nyt hyvin innokkaasti täällä otitte asiaan kantaa. Jos nyt haluaisin palata takaisin asialliseen ytimeen, niin äh, tästä seuraa kysymys siitä, että onko yleisesti todellakin niin, että te ette pysty täysin tutustumaan tapauksiin silloin, kun sitä vaaditte. Olenko nyt ilmaistut sitä riittävän selvästi? Herra Denolf, saisinko nyt. Voiko olla niitä voin tulkita herra Bössin lausuman, ymmärsinkö sen oikein, että kun valvontakomitea, eivät vain yksittäiset jäsenet, vaan valvontakomitea elimenä, jos se haluaa oikeutta täysin tutustua tuloksiin Olafin tekemässä selvityksessä, että se ei saa tätä mahdollisuutta. Voinko minä tulkita tämän näin? Herr Timmermans. Ja, vielleicht darf ich äh, auch etwas ehkä voisin minäkin tähän jotain sanoa ja minun on varmasti helpompi että tämä puhun nyt englanniksi. Anteeksi, saksaksi. Wenn ich Deutsch höre, the first eight months. Ensimmäiset kahdeksan kuukautta eli syyskuun loppuun asti. En nyt oikein tarkkaan muista, mikä päivä oli kyseessä, mutta suurin piirtein sinä aikana meillä ei ole ollut riittävää pääsyä näihin tietoihin, vaikka me pyysimme sitä. Ja jos me saimme tällaisen pääsyn tietoihin, niin se oli aivan liian myöhään, eli tilanne oli täysin epätyydyttävä. Kävin, kävimme hyvin pitkää keskusteluja pääjohtajan kanssa, jossa ilmaisimme tyytymättömyytemme. Ja lähetimme hänelle myös kirjeen. Kirjassa sanoimme, että jos tämä jatkuu, me emme voi kantaa vastuuta siitä, mikä meidän tehtävämme on. Että me emme voi tätä tehdä ja meidän täytyy instituutioiden puoleen kääntyä ja kertoa, mikä tilanne on. Tämän jälkeen tapahtui parannus sillä tavalla, että meillä on tällainen kirjallinen työskentelytapa, aivan kuten puheenjohtaja äsken sanoi, niin tämä perustuu siihen, mitä tietosuojavaltuutettu meille sanoi. Konfliktinen asiallisesti liittyy siihen, että kuinka laaja on henkilötietojen suoja – me kunnioitimme sitä. Eli tämä on myös lainsäädäntöongelma. Kolme vaihetta tässä on, enkä käy niitä nyt selostamaan. Mutta viimeinen vaihe on se, että jos me emme ole tyytyväisiä, niin silloin me voimme pyytää täysin avoimia asia, avoimesti asiakirjoja nähtäväksemme. Tämä saattaa johtaa äh, riitojen pääjohtajan kanssa odottaa, että täyteen tiedon ääreen pääsyyn pitää selittää hyvät perustelut ja hän voi sitten kiistää sen. Tämä tarkoittaa nyt sitä, että jos me katsomme, että meidän on päästävä tietoihin käsiksi täysin, niin silloin pitäisi todellakin näin tapahtua. On varmasti aivan oikein, kun sanotaan, että nyt meidän on paljon eh, laajempi pääsy tietoihin ja tilanne on tyydyttävämpi, koska aikaisemmin saimme vastaukseksi aina ei. Se, että kuinka tämä järjestely sitten täytäntöön pannaan tyydyttävästi, niin siinä on vielä tehtävää. Ei olisi oikein sanoa, että tilanne on yhtä huono kuin mitä se on ollut aikaisemmin. Kiitos, herra Denov. Um, what I can add to that is... Uh, Kiitokset. Voisin tähän lisätä sen, että me olemme nyt miettimässä ensimmäisiä askeliamme, eli tietojen keräämistä ensiksi, ja mielestäni Herbertin lausunto on oikea. Mitä parhaiten saamme tiedon asiakirjoista. Kirjoista. Se on niin tarpeen, että me emme ilman niitä voi oikeastaan tehdä mitään. Olen keskustellut tästä juuri eilen pääjohtajan kanssa ja hän sanoi, että nimet ja yritykset täytyy tummentaa, mutta ei oikeastaan mitään muuta. Ja voitte vain kuvitella, mitä tietoa on pimitetty aikaisemmin. Tietosuojavaltuutetun lausunnossa puhutaan tästä samasta säännöstä ainoastaan kun ulkoisten syiden vuoksi tuo valvonta tai Olafin tutkinta tarvitsee suhteetonta ponnistusta, niin valvontakomitea voi päästä tuohon koko järjestelmään käsiksi. Eli meihin pitää luottaa tässä toiminnassa. Eli tätä keskustelua nyt käydään, kun tästä on tullut, tämä etenee niin vaikeasti, tätä voitaisiin helpottaa. Ja meidän mielestämme me emme pysty nyt toteuttamaan työtämme niin hyvin kuin meidät on kolmen toimielimen nime, to, toimesta nimitetty. Mr. Kiitos Denov ja Tiresmans, koska te annoitte meille hyvin tärkeää tietoa yhteenvedonomaisesti sanoisin, että ymmärrämme, että teillä on sellainen vaikutelma, että te saatte asiakirjat liian myöhään, saatte tietoa liian vähän, liian myöhään, liian vähän. Ja se, mitä meidän pitäisi tutkia tässä, on nyt sitten tietosuojakysymykset, koska sikäli kuin minä olen ymmärtänyt, valvontakomitea on kiinteä osa Olafin koko statusta – Eli jos Olaf voi saada tiedot, silloin valvontakomitean tulisi myös saada nämä tiedot, koska te olette velvoitettuja pitämään tiedot luottamuksellisina. Mutta saattaa olla, niin, että tässä on jokin oikeudellinen ongelma. Meidän pitää tutkia hiukan vielä asiaa. Herra Timmermans, se sanoitte, että näin ei kuitenkaan ole. I, I had a long discussion with... Minä kävin pitkän keskustelun tietosuojavaltuutetun kanssa muutama viikko sitten tästä asiasta hän eh, selitti minulle asian, jonka tarkistin myöhemmin teksteistäkin, että jopa eh, yhden instituution sisällä tiedon siirto kuuluu, kuuluu sen, siihen soveltamisalaan, mikä asetuksessa on. Eli tässä on tällainen needs to know periaate käytössä. Se, mitä kilpailupääosasto tarvitsee tiedokseen, niin, niin se, sehän saa tiedon näihin, näihin asioihin, joita se tarvitsee, vaikka tässä onkin tällainen tietosuojajärjestelmä. Kun meillä on valvontakomitea, niin me olemme että olemmeko sisäinen vai ulkoinen elin. Se oli kiinnostava keskustelu. Niin tällä tavalla me keskustelimme, että minkälainen taso tälle henkilötietosuojalle on. Kiitos. Kiitos tästä selvityksestä. Tätä periaatetta kukaan ei epäile, ei varmaankaan. Andreasen on nyt seuraava. Now that. Haluaisin vain tähän, tähän kysymykseen, joka liittyy tietosuojaan, haluaisin sanoa jotakin. Tietosuoja ei näitä kuitenkaan koskevan EUn komission pääsihteeristö herra Timmermans. Miten voi olla, että Olaf järjestelmällisesti kaikki raportit päätökseen viedyistä selvityksistä toimittaa pääsihteeristölle, koska meidän mielestämme tässä rikotaan nimenomaan tietosuojan periaatteita näyttää siltä, että on tällaisesta itseriittoisesta toimintatavasta, jossa pääjohtaja päättää, mikä sopii ja mikä ei, mihin tietosuojaa tarvitaan. Tietosuoja on hyväksi silloin, kun voidaan valvontakomitealta evätä tietoja, ja, ja sitten ne, jotka tarvi, eivät oikeastaan edes tarvitse tietoa, mitään pääsihteeristä voi sitten kuitenkin saada kaikki tiedot. Tämän tyyppinen itseriittoisuus on sellaista, mitä minä olen valmis hyväksymään. Minä ymmärrän, mitä te sanoitte. Tietosuoja on ongelma, se on aina ollut ongelma, mutta oudolla tavalla se näyttää olevan ongelma kaikille. Ja nimenomaan tietosuojakysymys, mitä tulee nimenomaan loppuun saatettujen selvitysten asiakirjojen eteenpäinantamisesta, tämä on jotakin sellaista, mitä olen tar- tarkastellut hämmästyneenä ja en hyväksy mitään argumentteja, joilla tässä yritetään nyt jarruttaa meidän toimintaamme, jos ne ovat näin ö, läpinäkyviä kuin tässä tapauksessa. Vielen Kiitos esittelijä nyt tässä on vielä puheenvuoroksi, että hän on esittelijä. Nyt Rova Pignon, haluatteko sanoa jotakin? Ja sitten Rova Andreasen. Uh, on the left, here. Merci, monsieur le président. Je, je... Kiitos puheenjohtaja. Niin, en puhu niinkään tästä tapauksesta sen enempää. Ainoastaan tähän ehdotukseen puuttuisin. Itse asiassa olemme sitä mieltä, että peruskysymys on määritellä se tieto, jota me tarvitsemme voidaksemme kurinalaisesti ja täysin toteuttaa sen valtuutuksen, joka meille on annettu, eli valvoa ja arvioida Olafin toimintaa. On kyse sitten sen puolueettomuudesta ja riippumattomuudesta tai tehokkuudesta ja myös tietysti miten se on noudattanut tutkinnassaan menettelytapasääntöjä ja perusoikeuksia. Meidän mielestämme tämä valvonta työ tietenkin tarkoittaa sitä, että me saamme tiedot käyttöömme, jotta voimme toteuttaa tehtävämme oikealla tavalla. Me olemme toki vastuullisia omasta työstämme, mutta emme Olafin johtajalle, pääjohtajalle, vaan toimielimille, jotka meidät ovat nimettäneet. Ja tämä on meidän mielestämme ihan selvää, että kyse on elimestä, jota me valvomme, eikä se voi itse päättää, mitä tietoja meille välitetään työmme toteuttamiseksi. Ja toivoimmekin juuri tämän kysymyksen tähän keskusteluun tänään saavamme tuoda. Kiitokset. Kiitos Rova Pinjo. Seuraavaksi Rova Andreasen. Thank you, Chair. Kiitos te viittasitte tässä siihen, että herra Kessler ei ole noudata omia äh, sääntöjen, teidän sääntöjänne. Ja voitteko kertoa, miten nämä säännöt on laadittu? Minä haluaisin tietää, että ovatko nämä säännöt äh, Olaf-asetuksen kanssa ristiriidassa. Minun mielestäni olisi hyvin outoa, että olisi tällainen Olaf-asetus ja sitten kuitenkaan me emme, emme olisi mukana siinä prosessissa, jossa näitä sisäisiä sääntöjä teille laaditaan. Miten te laaditte ne ja onko siellä jotain ristiriitoja? On myös kiinnostavaa se, että miten Herra Kessler voi estää teidän saam, saamasta, teitä saamasta lisää henkilökuntaa. Onko niin, että hänellä ei ole tarpeeksi tutkintahenkilökuntaa vai onko näin, että teillä valvontakomiteana ei ole riittävästi henkilökuntaa? Olafin pääjohtajalla hän on valtuudet antaa teille henkilökuntaa, mutta kuitenkin komissio pitää budjettinaruista kiinni. En tiedä, että miten tämä nyt menee, mi, millä tavalla hän voi sanoa, että te ette saa lisää henkilöstöä. Minun mielestäni kuitenkin, kun tässä asiassa Euroopan unionin komissiolla on oma roolinsa. No sitten komissaari Dallin kohdalla meidän täytyy vain seurata sitä, että Olafissa noudatetaan oikeaa menettelyä. Me emme voi mennä mitenkään teidän ja Olafin välisiin konfek- konflikteihin. Täytyy vain seurata sitä, että Olaf noudattaa niitä menettelyjä, joita on sovittu. Me emme täällä ole tuomitsemassa tai Dalia. Sitten kun hän eroaa tähän, vira, mitä virasta eroamiseen tulee, niin sehän liittyy siis näihin kurinpidollisiin menettelyihin komissiossa, koska komissiohan tähän asiaan puuttui miten itsenäinen Olaf on. Minä olen jo pitkään ollut sitä mieltä, että Olaf ei ole su- riippumaton, koska sehän raportoi eh, komissiolle ja tehän olette kuullut näistä epäilyksistä jo kymmenen vuotta. No. Kiitos. Herra Denhoff. Uh, Kiitokset. Niin, minulla olisi tässä nyt eh, neljäkin asiaa. Aloitan Olafin riippumattomuudesta, niin tämä riippumattomuus on tietysti hankalaa, on vaikeaa olla kokonaan riippumaton, mutta sitä täytyy vähintään valvoa, että Olafin hallinto, henkilökunta valvoo komissio ja tutkinta toimia valvoo ainoastaan valvontakomitea. Tämä pitää pitää mielessä myöskin, jotta työ voidaan toteuttaa oikein ja tämä valvontakomitea on nimitetty toimielinten toimesta ja meillä on oma asiantuntijuutta tällä alalla voidaksemme toteuttaa oman tehtävämme, jos me saamme riittävästi tietoja. Kiitos Dalin tapauksen sen puhumisesta, puuttumisesta. Olette aivan oikeassa. Ja vielä tähän toiseen kysymykseen nykytilanteesta Olaf tarjoaa meille työntekijät ja valvontakomitealle on tämä hyvin vaikeaa, vaikka tämä saattaa kuulostaa suorastaan hassulta. Eli joskus meil, meillä on me olemme mukana Olafin toiminnassa silloin, kun heille sopii, ja sitten taas jäämme sen ulkopuolelle, jos se heille sopii. Ja tämä täytyy todellakin nyt saada selväksi meidän paikkamme, meidän tehtävämme tässä pelissä. Ja huomauttaisin, me, että Olafissa on työ, työssä noin 500 ihmistä, meitä kahdeksan tekemässä työtä nyt kuusi. E, mutta ei suinkaan täyspäiväisesti, vaan kuusi, vaikka meidän täytyisi, meidän täytyisi olla kahdeksan täyspäiväistä. Tähän pitäisi olla tuo oma budjettikohta, eli tämä on yksi tuen pyyntömme, että me saisimme tuon oman budjettikohtamme ja sitten tuolla rahalla me voisimme palkata kahdeksan täysipäiväistä e, henkilöä töihin. Ja tosiaankin pääjohtaja edelleenkin päättää tästä, tahtoo hän tai ei, miten hän tahtookin, niin hän voi sitten omien tahtonsa mukaan korvata jonkun toisen ihmisen jollain toisella. Ja näin meillä ei ole siinä sanaakaan sanottavana. Eli se on vain hänen päätöksensä. Ja vielä tähän yhteen tärkeään kysymykseen meidän kannaltamme, eli meidän mm, omasta työjärjestyksestämme. Se on 2011 laadittu viime komiteassa ja minä olen kyllä hyvinkin hämmästynyt. Nämä säännöt ovat uskoakseni oikein hyvät ja myös hyvin laaditut ne on laadittu tuon asetuksen pohjalta. Ja kaikki tässä tekstissä palaa tuohon 1073 asetukseen. Eli se, mitä edeltävä valvontakomitea on saanut aikaiseksi, niin se lähetti nämä työjärjest- tämän työjärjestyksensä kaikille toimielimille. Ja varmasti toimielimet ovat lukeneet tämän, eivätkä esittäneet niihin mitään kommentteja. Ja se on myös julkaistu siis tämä työjärjestys Euroopan unionin unionin virallisessa lehdessä. Ja siksi mm, en ymmärrä, miksi tuolloinen pääjohtaja, joka on sama kuin nytkin, ei hyväksy tätä. Miksi hän ei silloin puuttunut tähän paperiin? Ja, vielen Dank. Kiitos. Seuraavaksi hän on viimeinen, joka pitää puheenvuoron. Toivottavasti oli nyt, kukaan ei nyt huomattavatta, mutta kollega Kressle. Kiitos. Olen pahoillani, minun pitää vielä kerran palata parin asiaan. Ensinnäkin Jens, kysymys siitä, miten valvontakomitea kohdellaan, mitkä sen työskentelymahdollisuudet ovat, se on minulle tärkein kysymys. Ajatellen tämän päivästä tapaamista. Kaunista Dalin tapauksessa on se, että se on yksi niistä harvoista tapauksista, jotka ylipäätään ovat meidän tiedossamme Oikeastaan meillä on valtaisa tietovaje täällä. Mielenkiintoista tapauksessa on, että yhtäkkiä meillä on kysymyksiä, jotka koskevat menettelyjä Olafissa itsessään. Nimittäin, onko kysymys suunnittelusta maineen mustaamisesta, jota Olaf peittelee tai edistää tai ei, ei ole ainakaan paljastamassa, vaanko tässä kysymys pelkästään savusta ilman tulta. Tämä on meille erityisen tärkeä kysymys, joka suoranaisesti koskettaa Olafin toimintakykyä. Sinun ryhmäsi hän näkee yllättävää kyllä tämän samalla tavalla kuin 20 minuuttia tapaamisen jälkeen, joka meillä oli Tarvusarvion valiokunnassa. Ryhmän puheenjohtaja lähetti lehdissä tiedotteen, jossa todetaan, tällä hetkellä näyttää siltä, että tilanne on sellainen, että asia on käsitelty että huonosti komission puheenjohtaja, samoin kuin Olafin pääjohtaja, ja tästä voidaan nyt epäillä sitä, että onko kysymys kenties salajuonesta. Tämä vain tähän sanoakseni minun ryhmäni puheenjohtaja ei tehnyt asiasta, ei tekisi asiasta ristiriitaa kysymättä minulta ensin asiasta, tämä vain tässä sivussa. Nämä ovat tällaisia pieniä juttuja, joita elämässä tarvitaan, pieniä iloja. Sitten meidän vaatimuksemme, että Olafin raporttiin voitaisiin tutustua ja myöskin saatekirjeeseen, jonka pääjohtaja kirjoitti komission puheenjohtajalle. Näistä vaatimuksista meidän täytyy pitää kiinni, herra puheenjohtaja, koska ilman niitä me emme pääse eteenpäin siinä, miten meidän pitäisi suhtautua tähän asiaan. Siksi jo tänään meidän täytyy sopia jo seuraavasta kokouksesta – jossa voimme ainakin kuulla sen, minkälaisiin tuloksiin teidän selvityksenne ovat johtaneet. Haluaisin myöskin viitata siihen, että Olafin raportti, jolla ei ole mitään oikeudellista merkitystä Maltalla, se merkitsi sitä, että jos Malta on meidän kanssamme asiasta yhtä mieltä, voimme saada tutustua asiakirjaan. En usko, että sillä sinänsä on merkitystä, koska jos näin olisi, silloin näyttäisi siltä, että jotkut vielä kerjäävät jonkinlaista tutkinta valiokuntaan, mutta jos näin on, niin kanssa voidaan viedä asia eteenpäin. Minä henkilökohtaisesti haluaisin, että asiaa käsiteltäisiin hiukan pienemmän kaliberin mukaisesti, mutta jos nyt näin on, niin näin on. Tämä koko asia jättää ikävän sivumaun. Kysymys on itseriittoisesta, itsevaltaisesta pääjohtajasta, joka hänen ja viraston valvomista varten luotua elintä estää tehtävänsä toteuttamisesta, koska näyttää siltä, että ole mahdollista millään tavoin puuttua hänen toimintansa. Minä puhuin asiasta jo komissiosen Semitan kanssa. Hän varmisti minulle, että hän on puhunut asiasta vastuuhenkilöiden kanssa, mutta näyttää siltä, että asiat eivät voi jäädä niin kuin ne ovat. Jos henkilöstöä valitaan, täytyy vapaat tehtä, avoimet tehtävät täytyy, työpaikat täytyy julkaista kaikissa kolmessa toimielimessä. Ei voi olla niin, että joudutte tekemään työtä ihmisten kanssa, jotka vain asetetaan teidän käyttöön. Ei se käy. Tämä on ongelma, mihin liittyy, luot, mikä liittyy luottamus ja myös se, mikä on työn laatu. Työn laatusihteeristössä on äärimmäisen tärkeää. Tämä on sellainen asia, joka täytyy ottaa esille ja jossa täytyy tapahtua jotakin. Näin on ollut aiemmin ja näin olla nyt uudestaan. Sitten me tarvitsemme myöskin mahdollisuuden tutustua puuttua tähän tapausten hallinnointijärjestelmään ilman mitään tällaisia mustaamisia, ettehän te sunkaan vaadi sitä, että voitte tutustua jokaiseen tapaukseen, mutta on tapauksia, joihin teidän täytyy voida tutustua. Ja jos katson tehtäviä, joita teillä on, ja jo tehtäviä, jotka te uudessa asetuksessa saatte, te ette pysty vastaamaan näihin tehtäviin ilman selkeitä, järkeviä sääntöjä niin, että voitte toteuttaa tehtävänne. Itse asiassa olisi aika myöskin pyrkiä ylipäätään parantamaan hiukan tunnelmaakin. Ehkä meidän talousarvion valintavaliokunnassa pitäisi huolehtia hiukan intensiivisemmin Olafista, koska näyttää siltä, että se mitä sieltä nyt on kuultu virastossa itsestään on myöskin kielteistä näyttävän ongelmia, joihin meidän pitäisi myös puuttua. Ja tässä hyvin vaikeassa Dalin tapauksessa, jossa on aivan kummallista kehitystä, johon liittyy erinäisiä outoja käänteitä, ehkä siitäkin olisi voitu sanoa teidän roolistanne koko asiassa. Minua kiinnostaisi, milloin te saatte tietää Dalin tapauksesta. Te olette äh, Maltalla ollut tässä keskustelukumppanina, en tiedä millä on myöskin sellainen vaikutelma, että on olemassa jokin suora yhteys, että se elin, jonka pitäisi olla vastuussa valvosta, valvoa menettelyoikeutta menettelyyn osallistuvia. Tämä valvonta on itse asiassa sitten myöskin mukana menettelyssä. Nämä näyttävät nyt olevan siis sellaisia asioita, jotka voivat heikentää valvontakomiteaa, ja sitä emme haluaisi. Minä en henkilökohtaisesti haluaisi sitä. Jos oli hyvä, olisi hyvä, jos voisi ottaa asiaan kantaa. Minä uskon, että Dalin tapausta emme voi pitää tällä hetkellä Olafin ja valvontakomitean työstä irrallaan, koska Dalin tapauksessa näyttää nyt nousseen esille jäävuoren huippu. Tästä seuraa kysymyksiä, joita on tehokkaasti pystytty välttämään. Pitäisi vielä kerran tarttua siihen, miten tehokkaasti virasto toimii ja asettaa vakavasti kysymys siitä, miten herra pääjohtaja saadaan harjoittamaan järkevää hedelmästä yhteistyötä kaikkien osallisten kanssa. Tämä on sellainen toimi, jossa kaikkien täytyy olla mukana ennen kaikkea EU-komission, koska EU-komissio on kuitenkin hänen isäntänsä. Ja, das war jetzt... Niin, tässä vielä kerran tällainen loppukananotto esittelijältä, johon liittyy tiettyä poliittista arviointia ja tiettyjä kysymyksiä. Voitaanko näihin kysymyksiin vielä ottaa kantaa valvontakomitean taholta? Yes, please, thank you. Um... Kiitos. Kiitoksia tästä tuesta, jonka saimme ongelmaamme. Me olemme eh, pyytäneet tukea neljällä eri sektorilla ja nyt meillä on eh, aivan hyvä tilaisuus tähän. Me olisimme hyvin iloisia, jos kaikkia menettelyjä kunnioitettaisiin kaikkia niitä, joita me olemme laatineet ja jotka täällä ovat mukana, jos vain mahdollista. Nämä eh, neljä asiaa minä mielelläni lähetämme nämä koko vyyhyn kiireellisesti ja tietenkin te tässä valiokunnassa päätätte sitten, mitä haluatte niiden asioiden osalta tehdä. Mitä tulee valvontakomitean jäseneen, me olemme keskustelleet ja meidän tietojemme mukaan Rashrenbi, annan hänelle tämän jälkeen puheenvuoron. Siis eh, me, hänen kohdallaan olimme sitä mieltä, että hänellä mahdollisesti oli vähän arkaluontoinen eh, tilanne, mutta annan hän itse selittää asian. Bitte schön. Thank you. Please. Um, um, thank you for that statement. Um, Kiitokset. Niin, kuten tiedätte, valvontakomitea on 17. lokakuuta kutsuttu Olafiin Dalitapauksen äh, jälkeen ja 18. lokakuuta kirjoitin kaikille vetäytyväni tästä tapauksessa tästä tapauksesta, koska oli riittävästi päteviä henkilöitä tässä lopussa muissa ryhmässä, ja he voivat sitten tarjota riittävästi pätevyyttä tähän työhön, mitä Olaf puolestaan ei tarjonnut Dali-tapaukseen. Ja haluaisin selostaa, miksi näin toimin. Kun minä hain jäseneksi tähän valvontakomiteaan syyskuussa 2011 muistaakseni, niin esitin näin kolmelle toimielimelle, kuten myös työtoverinikin esittivät oman ansioluettelonsa ja, ja, ja ansioluettelostani käy ilmi, että olin tuolloin pääjohtaja tuossa sisäisessä tilintarkastusyksikössä, joka on eräänlainen valvontakomitea, joka on Maltan sihteeristössä ja, ja tämä vastaa suoraan pääministerille työstään. Eli jos ajattelen tätä kokemusta, jota olen saanut toukokuusta 2008 lähtien tähän päivään mennessä, eli siis ansioluetteloni mennessä, olen selvittänyt tarkoin, mitkä tehtäväni olivat eri, esimerkiksi kaikessa tili, tilintarkastus- ja muussa tarkastuksessa Maltan sisäisessä julkisessa hallinnossa hallinnossa. Tämä oli lähestulkoon 5 miljardia vuonna 2011 tuo ja tässä tei, tota- toteutin velvollisuuksiani valvontaviranomaisena e- muun muassa EUn rakenne- ja kohesiovarastossa, alueellisessa yhteistyössä, solidarisuusrahastossa ja siirtolaisuuden hallinnointivirroissa ja kaikissa kahdenvälisissä välineissä ja eri Euroopan unionin ohjelmissa. Samoin selostin tuolloin, että tuo yksikkö, jota johdin, oli tuo sertifioiva elin muidenkin vastaavien rahastojen hallinnoimiselle, rahavarojen hallinto, hallinnoimiselle ja tämä oli tällainen petosten torjuntaa koordinoiva yksikkö, Olaf kutsuu sitä tällaisella nimellä, ja kaikkien valtioiden täytyy allekirjoittaa tällainen ministerien välinen hallinnointiyhteistyöasiakirja komission, Olafin ja jokaisen jäsenvaltion välillä, ja 2000, vuonna 2003, tämä siis ennen jäsenvaltioksi tulemistamme, ja tässä kyseessä nimenomaan oli Olafin työn koordinoinnista ja auttamisesta tilanteesta, jos jotain tutkinto, tutkintaa syntyy kyseistä maata kohtaan. Ja, ja tässä toimitaan vuoden 1999 perusteiden pohjalta kyseis, kun tutkitaan tiettyä jäsenvaltiota tai pyydetään sieltä lisää pyy- lisää tietopyyntöjä. Niin, yksikön sisällä on siis tämä AFKOS-yksikkö ja tämän tällä yksiköllä on neljännesvuosittain tehtävänä julkistaa luettelo rakenne- ja kohesiopolitiikasta, kyseisen valtion hallinnoinnista, ja me olemme, lähe, me olemme saaneet vastaanottaa väärinkäyttöjä, ja me olemme vieneet sen sitten Olafin väärinkäytösten käytöksistä vastaavaan yksikköön. Ja tämä on tuo AFKOSin kansallisella tasolla toimiva normaali tapa toimia kaikkialla Euroopan unionissa. Ja tämän lisäksi vuodesta 2004 olin siis mukana vuonna 2000 neljäkin ja tarkastin tämän, eli Olaf toteutti neljä eri tutkintaa Maltalla ei se osallistui Afkosin kanssa neljään tutkintaan lähestulkoon. Kyse oli myös tässä Dalin tapauksessa. Ja tuolloin johdin siis Afkosia ja sain puhelinsoiton, että Olafista ollaan tulossa Maltalle. Mitään yksityiskohtia emme sen enempää saaneet ja he saapuivat virastoon neljäs päivä heinäkuuta ja kertoivat, että heillä on mahdollisesti he mahdollisesti epäilevät tietyn maltalaisen taloudellisen toimijan väärinkäytöksiä rakenne- ja kohesiorahastojen rahojen käytössä ja heidän täytyy paikan päällä tarkistaa tämä asia ja he sitten saivat tämän osoitteen ja mentiin sitten vierailulle tähän tälle paikalle. Eli kun Olaf saapuu maahan, niin silloin valvotaan siellä tuota työtä. Ja eräs henkilö kutsuttiin haastatteluun ja Kuten kaikissa Olafin tarkastuksissa tähänkin asti Maltalla on toimittu, me, va- me varmistelimme sen, että joku tarkkailee tuota haastattelua, koska kyse on maltalaisesta kansalaisesta ja Maltan kansallisen lainsäädännön mukaan täytyy taata, että koko menettelytapa on oikeudenmukainen ja tämä, tästä sitten 5. syyskuuta meitä pyydettiin tarkkailijoiksi uuteen tutkintaan ja meidän Maltan koordinointikeskus tässä tutkinnassa vaikka te, ja te varmasti ymmärrätte nyt, että kyse ei ole kansallisesta tutkinnasta, vaan Olafin tutkinnasta. Ja me osallistuimme ainoastaan tähän hallinnolliseen yhteistyön muotoon, ja AFKOS kysy, pyysi kyllä Olafilta tietoja ja Olafilta Olaf pyysi meiltä tietoja, ei, ei, ei julkisia tietoja, ja kysyttiin, onko meillä tällaisia tietoja, ja meidän täytyy tietysti kysyä, onko tällainen oikeudellinen perusta eh, tällaisille tiedoille. Ja me otimme Maltan poliisiin yhteyttä, ja Maltan poliisi välitti nuo tiedot, joita Olaf pyysi. Tämä on ainoa ö, eh, kohta, jossa AFKOS-koordinointiyksikkö on siis osallistunut tähän koko hankkeeseen. Joka tapauksessa me emme saaneet tietoa siitä, mitä tapahtui tässä tutkinnassa oikeastaan ollenkaan. Ja valvontakomiteassakin tietysti sain seurata, miten Olaf toimi, toimii tässä tapauksessa. Ja muissa tapauksissa totta kai tämä on oli vähän erikoistapauskin, mutta olisin odottanut kuitenkin, että tämä menettelytapa olisi ollut jotenkin ähm, sääntöjen mukaisempi. Ja olen äh, juuri sen, sitä mieltä kuin kolleganikin, että nämä tiedot äh, olisi pitänyt saada, koska, ja tässä nyt halusin todistaa sen, että Afkosin, Maltan Afkosin ja Olafin välinen äh, suhde oli ainoastaan tämä Dalin tapauksessa minä en ollut odottanut, että lehdistö kertoisi tämän, tästä tilanteesta e, meille vasta. Minä olen maltalainen ja jos en olisi vetänyt itseäni pois tästä tutkinta, äh, tästä valvontakomitean työstä, äh, ehkä minä olisin voinut olla sitten jäävi tässä tapauksessa. Minä olen myös selostanut kollegoilleni sen, mitä tässä teille kerroin juuri, eli se, mikä rooli meillä oli hallinnollisen yhteistyön muodossa Olafin kanssa. Ja jos ajattelen tätä koko prosessin riippumattomuutta, eh, koko tapauksessa niin tietenkin valvontakomitea täytyy, komitea täytyy valita eh, tällainen eh, puolueeton rooli. Syytöksiä on sitten suunnasta, jos toisestakin mutta uskoisin, että tämä tapaus nyt on saatu hoidettua mahdollisimman ammattimaisesti. Kiitos. Onko nyt valiokunnan jäsenillä vielä kysymyksiä? Ei näitä olevan. Ka on, herra Gaja. Ich habe noch keine Frage. Ei mitään kysymystä, Michael. Ingen kommenttien jälkeen haluan vielä sanoa kaksi asiaa. Ensinnäkin kenelläkään ei saa nyt olla sellaista vaikutelmaa, että, että minun ja ryhmäni puheenjohtajan välillä olisi jotain ongelmia, että meidän välimme mahtuisi mitään, minkäänlaista paperia. Siksi voit ottaa tämän leistötiedotteen ja vaikka naulata sen kirjoituspöytään ja antaa sen olla sikseen. niin ilmoitin ryhmän puheenjohtajalle me keskustelua herra Kesslerin kanssa ja asia oli sillä selvä. Toinen asia on oltava varovaisia siinä, että Dalin tapauksesta pyrkisimme jotenkin selvittämään, mitä Olafissa on mahdollista tehdä ja mitä ei. Mä sanon alussa ja sanon sen vielä kerran, muutamin eri sanoin. Me emme ole täällä mitään tuomareita. Me emme ole edes niitä, jotka tällaisessa menettelyssä viime kädessä – nostavat peukalon ylös tai osoittavat peukalon alaspäin. Sitä varten meillä on Olaf. Olaf hoitaa nämä asiat. Olafin valvontakomitea on se, jonka tehtävänä on valvoa, kunnioitetaanko syytettyjen oikeuksia. Minä olen missään vaiheessa ymmärtänyt asiaa niin, että, että Olaf olisi jonkinlaisina pistetuomareina taitoluostelukilpailussa, jossa sitten katsottaisiin, onko Olafin suoritus ollut 4,9 vai minä Olafin asetuksessa sanotaan, että Olaf toteuttaa tutkimuksensa täysin riippumattomana. Jos me keskustelemme sitten siitä, ovatko Olafin valvontakomitean työskentelyolosuhteet riittävät, olen mukana tässä keskustelussa, muistan oikein, jos muistan oikein, niin esitys tästä omasta budjettilinjasta, budjettikohdasta minä olen ollut sitä allekirjoittamassa ja tuen sitä. Se on hiukan eh, eri asia, mutta meidän pitää nyt sekoittaa asioita keskenään. Siitä syntyy hyvin liukas lattia ja saattaa käydä niin, että joku kenties tässä nyt hiukan harhautuu toimimaan Sherlock Holmesin tavoin tässä keskustelussa ja pystyy kats- pyrkii katsomaan, onko asioita hoidettu niin, niin että on tietystäkin sellaista, mitä voidaan kertoa jopa toimittajille, mutta sitä vartenhan me emme ole täällä. Jos me nyt henkilöstöliikkeiden osalta valvontakomiteassa – pyrkisimme selittämään onko tapana kenties jonkinlaista jäävyyttä tai pyrkisimme esittämään löytämään siitä jonkinlaisia, jonkinlaista kritiikkiä, joka liittyy Dalin tapaukseen, niin silloin asia muuttuu aika ähm, mielenkiintoiseksi, joten olen mukana tässä kuitenkin, kun keskustelimme valintokomiteasta, Tuen teidän tehtävän, hyvät naiset ja herrat, ja teidän täytyy voida tehdä tehtävänne siinä määrin, kun se on tarpeen. Ja jos koette, että herra Kessler vai pyrki puuttumaan toimintaan, niin, niin äh, herra menemään äh, sieltä herra De Nofetalen kuulee, että tällaista on tapahtunut jo huhtikuusta lähtien, ne olette aika pitkämielisiä, että on ollut tällaista pientä sodankäyntiä hallinnollisesti, niin silloin minusta meidän pitää todellakin auttaa tämän ongelman ratkaisemisessa resursseilla ja selkeillä viesteillä sen osalta, miten me arvioimme tilanteen. Mutta muuten on kyllä syytä katsoa, että asiat pysyvät oikeassa suuruusluokassa. Niin, ajattelen käytössä olevaa aikaa. Olemme nyt tulleet siihen kohtaan, jossa minä ilmoitan, että olemme tulleet kohtaan, ennen kuin vielä puheenvuoron kollega Ajala Senderille ja esittelijälle lopuksi. Minä olisin siis vielä valiokunnan puheenjohtajana sanoa seuraavaa. Minä ehdotan, että herra Kessler kutsutaan tänne, koska mehän käymme muutenkin tällaista vuoropuhelua pääjohtajan kanssa. Ja sitten mitä täällä kuulet, Rova Gresse saa vielä lopuksi puheenvuoron. Herra Mulderkin haluaa vielä sanoa jotakin. Tehdään tämmöinen loppukierros siellä, mutta minä ehdottaisin, että herra Denolf äh, ja arvoisat valvontakomitean jäsenet, että se, mitä me kuulee täällä, että me tästä herra Kestarin kanssa keskustelemme, joka on Olafin pääjohtaja, on noussut esille erinäisiä asioita, joihin meidän täytyy puuttua Tain tällaisena yhteenvetona tämä. Toinen asia on sitten se, että leikkaukset, jotka liittyvät henkilöstön määrään, valvontakomitean työskentelykyky, jonka jäsenet osa-aikaisesti, eivätkä suinkaan ammatillisesti ole, ammatillisesti ole mukana tämän työn tekemisessä, tarvitsee tällaista työvoimaa ja se on ymmärrettävää. Ja tätä, tämä ei ole mikään tyhjänpäiväinen kysymys eikä sitä varmastikaan voida Euroopan unionin 190 miljoonan, miljoonan euron puitteissa hoitaa, joten se, että on riippumaton Olaf, joka on petoksenrajoitus, sen täytyy myös olla valvonnan kohteena ja valvonnasta vastaa valvontakomitea. Nämä ovat keskeiset kysymykset, joista meidän täytyy keskustella. Ja sitten tietysti myös siitä, miten voidaan tutustua asiakirjoihin, ensisilmäyksellä minä pohdin sitä, tämä oli ihan vakavaa, mutta että ne asiat, jotka vedettiin pois valvontakomitean käytöstä, ehkä ne ovat nyt keskittyneet tällaisiin kohtien mustaamisiin asiakirjoissa. Tämä ei ollut kuitenkaan vakavasti tarkoitettu kommentti. Kollegat, jotka ovat pyytäneet puheenvuoroa, he saavat puheenvuoron, mutta pyytäisin puhumaan kompaktisti ensin ajalla Senner ja sitten Mulder ja sitten esittelijä. Kiitos puheenjohtaja. Niin, anteeksi, me oli, olin tuolla äänestämässä lentokenttäpaketissa, joten päässyt tänne. Kuitenkin olen iloinen siitä, että pääsin tänne ajoissa esittämään kysymyksen. Koordinaattori on jo tästä puhunutkin. Huomauttaisin, että valvontakomitea on avain tehtävässään takaamassa ja valvomassa Olafin riippumattomuutta ja myös välttämässä sen ajautumista virheisiin tai lehdistö iskuihin, ja sehän on huono asia, koska kaikki silloin vain epäilevät sitä, eli valvontakomitean täytyy olla kyvykäs valvomaan ja suojelemaan tuota riippumattomuutta. Erityisesti tämähän on tietysti sinänsä haavoitunut, koska se, täytyy, se on komission alla, mutta to, komission valvonnan alla, mutta sen täytyy raportoida myös komissiolle ja se riippuu komissiosta kovasti. Me haluamme olla tämän valvontakomitean takana. Toisaalta sitten taas tietysti tutkittujen oikeuksia täytyy myös suojella, täytyy olla olla aina tällainen eettinen koodisto tätä varten ja tähän Olaf onkin pyrkinyt ja py- tätä täytyy pyrkiä konkretisoimaan entisestään. Valvontakomitea takaa nämäkin oikeudet. Muussa tapauksessa me ajaudumme sitten hyvin haavoittuviin tapauksiin. Minä puhuisin vielä tuosta asetuksesta, eli valvontakomitealla on oikeus päästä tutkintatietoihin ja tapausta koskien varsinkin niissä tapauksissa, joissa valvontakomitean mielipidettä tarvitaan, niin on tehty työsopimus tästä asiasta tällainen jonkunlainen yhteenveto. Ja minä haluaisinkin nyt tietää, voisimmeko me saada tämän tyyppisen työsopimuksen käsiimme, jotta voisimme sitten tietää, mitä voimme vaatia ja mitä me emme, koska tässä me nyt sitten ilmeisesti voisimme saada tuon lyhennelmän käsiimme, mutta joka tapauksessa tuemme täysin valvontakomitean työtä ja sen tarjoama hallintatavan hallintoinointituki on tarpeellista juuri Olafin riippumattomuuden suojelemiseksi ja valvomiseksi ja myös tutkittujen kansalaisten oikeuksien suojaamiseksi, että me emme ajaudu sellaisiin tapauksiin kuin nyt, emme saa ajautua mihinkään virheisiin, jotta kansalaiset sitten vaan joutuvat ajattelemaan, että jatkuvasti on petoksia ja muuta sellaista tapahtumassa ja niitä tapahtuu jatkuvasti huonon valvonnan vuoksi. Eli minä täysin tuen teidän työtänne valvontakomiteassa ja varmasti toivomme, että tuossa yhteistyössä Olafin kanssa ja tuossa työsopimuksessa ei olla esitetty mitään sellaista, mikä auttaisi, ajaisi meidät ongelmiin. Ja nyt kollega Kiitos Minun mielestäni on hyvä, jos seuraavaan kokouksemme kutsumme Olafin pääjohtajan, jotta voimme kysyä hänen mielipidettään. Mutta olisi myös hyvä, jos valvontakomitean edustaja olisi paikalla, jotta saisimme molemmat näkemykset esiin. Niin, henkilökohtaisesti minä en mitenkään ole kiinnostunut mistään juttelusta, mutta ei ole mitään sitä vastaa, jos vietämme aikaa hänen kanssaan. Mutta olen oli keskustellut hänen kanssaan viimeksi, kun hän oli täällä. Ja sillä kerrallakin minä puhuin hänelle tästä, minkä te minulle olette kertoneet. Keskustelimme asiasta ja kuulimme, mitä hänellä oli asiaan sanottavana. En vaan ole siksi kovinkaan optimistinen. Sanon tämän siksi, että Minusta paksunahkaisuus alkaa pikkuhiljaa ottaa pinnaan. Minä pidän sitä uskomattomana. Ja niin kuin sanottu, minä olen kuitenkin valmis käymään tällaisia keskusteluja. Lopputulos toivottavasti on kuitenkin konkreettisemmin kuin viime tapaamisessa hänen kanssaan, joka kesti kaksi tuntia. Haluaisin vielä kerran sanoa, että säästötoimet eivät ole ymmärrettäviä, ajatellen kaikkia toimia, sillä jos katson, miten paljon resursseja käytetään Dalin tapaukseen, niin voin sanoa huonosti. On se, koska tuhat sivua joitakin kuulustulupöytäkirjoja, minun täytyy sanoa, että olen tietysti utelias ja jännittynyt sen suhteen, mitä Maltaan viranomaiset päättävät. Olen hyvin jännittynyt, mitä tulokseen tulee. No niin, Jens, siksi en ole sinun kanssasi yhtä meitä siitä, että meidän pitäisi käyttää Dalia jonakin eristapauksena. Jokainen tapaus, jota käsitellään, on tietynlainen luotain sen osalta, miten tehokkaasti Olaf työskentelee. Jokaista tapauksesta voidaan tehdä johtopäätöksiä. Siksi on tärkeää tutustua yksittäisiin tapauksiin. Me olemme aina tekemisissä vain yksittäistapausten kanssa, ja näistä yksittäistapauksista on kysymys jokaisesta yksittäistapauksesta. Siksi haluaisin sanoa, että olisi hyvä, jos voisimme vielä keskustella kysymyksestä, mitä teemme Dalin tapauksessa, koska siinä on vielä paljon avoimia kysymyksiä, riippumatta tapaamista teidän kanssanne. Mutta ehkä meidän pitäisi tavata kenties tammikuussa, voidaksemme kuulla teitä, ajatella mikä on, mikä on tulos. Mutta sitten riippuen tietysti sitä, milloin tutkimukset päättyvät, mutta olisi tärkeää, että saisimme tietoa tuloksista. Kiitos. Ja, vielen Dank. Äh. Kiitos kollegoille vilkaista keskustelusta. Herra Denolf, teillä on vielä mahdollisuus esittää loppupuheenvuoro. Uh, uh, ladies and gentlemen. Hyvät naiset ja herrat, niin minä haluaisin vielä kertaalleen kiittää teitä meidän kuuntelemisestamme. Olen sitä mieltä, että nyt olen jo korostanut valvontakomitean tehtävää varsinkin Olafin tutkintatyössä, eli valvominen on tietysti meidän tärkein työmme ja tämä, tämä Olafin työtä on valvottava, valvottava ja olen varma, että olette myös sen kannalla, että minä nyt lähetän teille kirjeen, jossa pyydämme tukea seuraavissa kohdissa, joita tässä on käyty läpi. Ja myös vastaamme siinä sitten Espanjan kysymykseen ja tuohon kolmen askeleen työsopimukseen, joka meillä Olafin kanssa on olemassa. Jos lisäkysymyksiä tulee tai lisää keskustelua toivotaan, niin minä kollegoineni olen käytettävissänne ja aina tietysti saatte tulla myös täysistuntoomme puhumaan tarkemmin siitä, mikä teitä kiinnostaa. Kiitos. Thank you, Mr. Denolf. Kiitos, Denolf. Kiitos kaikille valmentakomitean jäsenille. Tämä oli hyvin hedelmällinen keskustelu. Kiitos paljon. Odotamme mielenkiinnolla seuraavaa tapaamista. Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen. Hyvät kollegat, nyt jatkamme eteenpäin esityksestä mukaisesti. Seuraava kohta on kohta seitsemän. Valtuuskuntamme vierailu Liettuaan. Ja siellä oli kysymys Ignaliinan ydinvoimalan käytöstä poistohankkeesta. Me puhumme siitä hyvin pitkään. Me halusimme saada lisätietoa asiasta komissiolta. Ja tietoa olemme saaneet. Ne on sisällytetty myöskin tähän äh, selontekoon. Tässä vaiheessa haluaisin sydämesti toivota tervetulleeksi Liettuan pysymätustajan edustajan Koreper ykkösessä Arunas Vinciunasin Toivottavasti äänsin sen edes ainakin jossain määrin oikein. Hän on pyytänyt, että hän saisi Liettuan hallituksen kannalta esittää kannanoton. Tässä yhteydessä mielelläni sallin sen ja ehdotankin, että sitten kuulemme tämän raportin. Tervetuloa ja saaneet tehnyt esittää lyhyen kannanoton. Olkaa hyvä. Thank you, Mr. Chairman, uh, distinguished members of parliament. Kiitos puheenjohtaja. Hyvät jäsenet, minä arvostan kovasti sitä, että minä saan kertoa näin tärkeästä asiasta Ignaliinan ydinvoimalasta Liettuessa. Meillä äh, oli liittymissopi, liittymissopimuksessa, että tämä suljetaan tämä laitos 2009. Ja sitten EU lupasi auttaa meitä tässä valtavassa tehtävässä. Tämän laitoksen sulkeminen oli asia, jota kukaan maailmassa ei ole aikaisemmin tehnyt. Tämän tyyppinen ja tämän kokoinen laitos suljettiin ensimmäistä kertaa. Ja sitten on käytetty kaikenlaisia mahdollisia keinoja tässä asiassa, aivan kuten tässä raportissakin nyt on käynyt ilmi. Ja toinen, toinen reaktori suljettiin vain kaksi ja puoli vuotta sitten ja varojen käyttö on sujunut aivan tyydyttävästi. Ongelmat eivät ole byrokraattisia, vaan ongelmat liittyvät ydinturvallisuuteen. Aivan muutama päivä sitten tämä urakoitsija pyysi tekemään mm, tiettyjä korjaustehtäviä voimalassa, samanlaisia kuin Venäjällä on tehty. Me emme ole puhumassa mistään eh, keksitystä eh, byrokratiasta, vaan me haluamme, että tässä otetaan kantaa ydinturvallisuuteen, jota ei saa vaarantaa. Tässä on ehdotuksena, että rahavarat jäädytettäisiin ja silloin me todellakin vaarannamme ydinturvallisuuden. Tätä me emme voi kannattaa. Tämä on erittäin onneton johtopäätös. Thank you, Mr. Ambassador, for your... Kiitos, herra lähettiläs. Lausunnosta voisin kiinnittää huomionne valtuuskunnan tekemiin johtopäätöksiin meidän pidettävä mielessämme aika jakso, jolloin me kävimme Ignalinan ydinvoimalassa. Asian, jonka tämän sitten oli vain yksi osa koko valtuuskuntaa, mutta annan nyt puheenvuoron muille valiokunnan jäsenille. Kollega Valtsiitis. Kiitos, Kiitän, kiitän puheenjohtaja. Hyvät kollegat, minä tahdon ensiksikin kiittää koko valtuuskuntaa. Valiokunnan valtuuskuntaa, joka mielestäni on ollut nyt historiallisessa tehtävässä. Tässähän on ollut vuosikausia ratkaisemattomia ongelmia ja tämän valtuuskunnan vierailun ansiosta me olemme nyt päässeet keskustelemaan lopultakin näistä ongelmista. En voi olla samaa mieltä valitettavasti valiokunnan johto päätöksistä Ignalinan vierailun jälkeen, sillä minusta tässä kokonaisvaltaisessa vaikeassa monimutkaisessa tilanteessa nämä ehdotukset eivät ole oikeat. Mietitään esimerkiksi Euroopan komission roolia ja komission vastauksesta olemme nyt saaneet selville, että komissio on vastuussa EUn rahoitustuen myöntämisestä ja Tietysti tietyt projektit ovat viivästyneet ja niihin tarvitaan lisää rahoitusta. Se on selvää mutta kuitenkaan emme voi hyväksyä sitä, että vain liettualaisia voitaisiin syyttää viivästyksistä, koska tämä sopimus on tehty Liettuan viranomaisten ja komission kanssa jo vuonna 2001 ja silloin on puhuttu ajo- aikarajoista tähän näiden päätösten täytäntöönpanolle ja ja tämän täytäntöönpanon päätöksen jälkeen tarvittiin projektin hallinnointikomitea ja se alun perin oli hyvinkin, hyvinkin aktiivinen. Siinä oli 27 jäsentä, asiantuntijaa, sitä e, hyvinkin tarkkaan EPID valvoi, mutta sitten ajan kuluessa tuo asiantuntijoiden määrä on pudonnut vain kuuteen ja näitä ongelmia on siksi vaikeampi ratkaista. Ja muistaisin, muistuttaisin myös siitä, että projektin hallinnointiryhmä on saanut 30, 43 miljoonaa euroa ja tähän ajateltiin myös yhteistä komiteaa, yhteistä konferenssia kerran puolessa vuodessa ja siitä sitten selontekoa, mutta minkäänlaista reaktiota ei ole saatu oikeastaan vasta valiokunnan vierailun jälkeen komissio, komissio on ottanut esille nämä myöhästymis, viivästymisongelmat ja haluaisin kiinnittää ne siihen, ettei liittua yksin ole tässä, koska tässä on myös muut osatekijät, EPRD, jälleenrakennus- ja kehityspankki sekä NUKEM, siis sopimusosapuoli ja komissio. Ja nämä nämä, tämä, tämä sopimusosapuoli Nukem oli EBRDn kanssa tehnyt omat ehtonsa sopimukseen. Ja sitten olen täysin samaa mieltä tuon Korepersulähettilään kanssa ydinturvallisuudesta. Me olemme siitä kovasti huolissamme ja olen sitä mieltä, että on Liettuan samoin kuin kaikkien muidenkin maiden edun mukaista mahdollisimman tehokkaasti täyttää velvollisuutensa. Me emme voi hyväksyä toimintaa sellaisissa olosuhteissa tai tiloissa, jotka ajaisivat ydinturvallisuuden hämärään valoon. Ja siksi tässä nyt on vuosikausia käyty jo keskustelua ja kiistelyä siitä, mitä voidaan tehdä, ja tätä ei voi nyt pitää tärkeimpänä syynä viivästyksille. Sitten 2017 on määritelty viimeiseksi sulkemisajan kohdaksi. tässä asiakirjassa. Huomautetaan, että sellaiset valtiot kuten Liettua, joutuu tämän tyyppisen laitoksen sulkemiseen käyttämään valtavat määrät varoja ja mielestäni ehdotus ja johtopäätökset, jotka valtuuskunta on laatinut vuoden 2017 aikarajasta eivät vastaa tavoitteita. Tämä ei itse asiassa edes noudata tuota liittymissopimustamme ja tämä voidaan oikeusasiantuntijoiden päätöksellä varmistaa ja tarkistaa. Totta kai tämä ongelma on ratkaistava. Meidän täytyy löytää kuitenkin oikeudenmukaisempi ratkaisu tähän asiaan, jotta voimme olla varmoja siitä, että kaikki tekijät to- toimivat tehokkaasti tämä on sitten hyvä ennakkokokemustapaus tuleville ydinvoimaloiden purkamisille Euroopassa. Ja varmasti tätä menettelyä voidaan nyt korjata, jotta voidaan paremmin hoitaa vastaavat tapaukset muualla Euroopassa, ei pelkästään Liettuassa tulevaisuudessa. Kiitos. Uh, first of all, I would like to stress that... At... Haluaisin ensinnäkin korostaa sitä, että koko valtuuskunnan johtopäätös oli, että ydinturvallisuus on erityisen tärkeä. tämä on ensimmäinen johtopäätös, jonka valtuuskunta teki vierailun yhteydessä raportissaan. Kysymys on suuresta summasta rahaa Euroopan unionin budjetissa – se on 1,367 äh, miljardia euroa, jotka on varmistettu EUn puolelta, jotka liittyvät Ignalinan voimalan käytöstä poistamiseen. Tässä raportissa on mainittu se, miten pitkälle asiassa on edetty, mitä ongelmia selittyy, mutta missään ei ole todettu, että Liettuan hallitus on ainoa vastuullinen asiassa, ja tämä on hyvin tärkeää. Jos katsomme tätä, kysymys on hyvin tasapainoisesta johtopäätöksestä, tasapainoisesta johtotuloksesta valtuuskunnan vierailusta. Mutta meidän pitäisi pitää kiinni linjastamme, kollega Valchitis. Jokainen, joka on asianosainen tässä prosessissa, on velvollinen työskentelemään ratkaisujen löytämiseksi. Ja minusta oli suuri vahinko, että jotkut virkamiehet tai kenties jotkut tiedotusvälineen edustajat ovat keskittyneet pelkästään tähän yhteen osaan valtuuskuntaa. Minusta se sai enemmän merkitystä kuin, kuin oli suunniteltu, kuin oli ollut tarkoitus. Joten suosittelen, että pidämme kiinni siitä, mitä täällä on ehdotettu. Aiemmin ei ole ollut tavallista, että olisimme äänestäneet valtuuskuntien raporteista, mutta haluaisin muistuttaa teitä siitä, että tämä tapahtui välittömästi Liettuaan tehnyt vierailun jälkeen. Se oli kolme kuukautta sitten, siis tämä oli tulos siitä. Ja tästä syystä ehdottaisin, että, että pidämme nyt kiinni siitä, missä silloin sovittiin. Vielä on Ingen Gresslen puheenvuoropyyntö. Zustimmung, weil Das waren genau unsere Schluss. Olen aivan samaa mieltä, koska meidän johtopäätöksemme olivat samanlaiset. Minusta tuntuu, että täällä komission edustajakin on paikalla. Olisi hyvä, jos me saisimme päivityksen tilanteeseen, koska tästähän nyt on kolme kuukautta jo kulunut aikaa. Niin, ehkä meidän käyntimme johti siihen, että kaikki ongelmat on ratkaistu. Saanko välittää kysymyksen edelleen komissiolle. Voiko komissio nyt jo sanoa, että vaara ohi, tai miten te arvioitte edistystä viimeisten kolmen kuukauden aikana? Kenelle sanotaan puheenvuoron? Frau Blumhivo. Frau Blumhivo. Thank you very much. Kiitos, puheenjohtaja. Minä voin kertoa teille, mikä tilanne on nyt me olemme hyvin kiinnostuneita tästä teidän raportistanne ja meillä eh, on sama näkemys. Kakkosreaktorin sulkeminen on prioriteettimme. Emme kuitenkaan voi sanoa, että kaikki olisi hyvin. Me olemme tässä näille rahoittajille antaneet mm, ohjeita. Ja me, meidän täytyy myös muistaa, että siellä on urakoitsija toisella puolella – vaikka tässä nyt onkin tällainen suunnitelma, niin kuiten, kuitenkin sitten jälkeenpäin olisi pitänyt olla tällainen yhteinen raportti, missä molemmat osapuolet kertovat, mitä, minkälainen täytäntöönpano on. Valitettavasti tilanne ei nyt kuitenkaan ole meidän mielestämme tyydyttävä, koska kaikkia näitä toimia ei ole pantu täytäntöön. meidän täytyy varmistua siitä, että turvallisuusriskejä ei ole. Ja jos täällä Liettuen valtuuskunta, aivan kuten te sanoitte, että turvallisuutta ei saa mitenkään vaarantaa, me olemme suunnitelleet kokousta joulukuulle ja me otamme kaikki teidän suosituksenne huomioon sillä tavalla, että pääsisimme eteenpäin tässä asiassa. Teidän raporttinne kuitenkin otti myös mukaan sellaiset, sellaisen, sellaisen näkemyksen, että tämä eh, B1-projekti keskeytettäisiin, joka liittyy tähän loppusäilytykseen. Ja luopuisimme tästä eh, sopimuksesta ja EPRD sitten jäisi yksin hoitamaan tätä asiaa. Komissiolla on vähän eri näkemys kuin tämä totaalinen jäädyttäminen. Meillä on lähettilään lausuma siitä, että edistymistä on purkamisen osalta tapahtunut ja että varoja on käytetty oikein ja tehokkaasti. Tällä hetkellä komissio haluaa vain ehdottaa sitä, Siis tästä on vain tämmöinen optio, että nyt keskeytettäisiin toimet, jotta voisimme keskustella niistä jatkossa. Meillä on kuitenkin tarkoitus äh, rahoittaa muita hankkeita, koska edistystä selvästikin on. Mutta tämä B1-projektin eh, täytäntöönpano, se on todellakin vaarantunut. Me haluaisimme myös äh, tässä yhteydessä sanoa, että me olemme hyvin pitkään jo olleet, ole, olemme pitkään jo olleet jo huolissamme. Olemme pyrkineet ratkaisua löytämään ja myös komissio on halunnut käyttää paljon resursseja tähän hankkeeseen. Me olemme molempia osapuolia pyrkineet auttamaan siten, että asia edistyisi, mutta kuten sanoin, tilanne tällä hetkellä ei ole hyväksyttävä. Thank you very much. Uh, that is a very... Kiitos. Tämä on hyvin tärkeää tietoa. Haluaisin vielä esittää yhden kysymyksen. Meidän valtuuskuntamme vierailun johtopäätöksenä me tulimme siihen tulokseen, että pitäisi olla yhteinen ERDP Liettua komitea mm, kollega Balchetin kanssa totesimme sen, että meidän suurin huolenaiheemme oli, haluaisin antaa herra lähettiläille tämän viestiksi tuon hallitukselle, että meidän päähuolenaiheemme on, että tulevat konfliktit, jotka ovat aivan normaaleja, kun on kysymys näin suurista hankkeista, niiden pitäisi tapahtua normaalin kiistojen ratkaisemismenettelyn puitteissa, meidän mielestämme on tärkeää, että tämä hanke saatetaan päätöksessä mahdollisimman lyhyessä ajassa. Se on ihmisten etujen mukaista ja ydinturvallisuuden etujen mukaista. Nämä ovat ne kaksi komponenttia, että ollaan tehokkaita, ajattelen nimenomaan ydinturvallisuutta ja myöskin ajattelen budjettitavoitteita. Ehkä voimme saada jotakin tietoa komissiolta siitä, Onko tällainen komitea jo luotu? Miten arvioitte tämän kiistojen ratkaisemismenettelyn toteuttamisen? There is a committee. It's not uh, EBRD niin. committee. It's a so-called joint steering committee. Meillä on siis yhteinen ohjauskomitea olemassa, joka on ollut muutaman vuoden jo olemassa ja komissio on siinä mukana. Lietoon hallitus pyysi moneen kertaan meiltä, että aina kun kokouksia pidetään, että komissio olisi paikalla ja näin komissio tekikin. Me olemme siis kaikissa kokouksissa ja ymmärsin liettualaisten puolelta, että he arvostivat sitä. koska edistystä ei heidän mielestään tapahdu, jos liettualaiset vain tapaavat keskenään. Okei, okay. Iš tikrųjų... Niin, kiitokset puheenjohtaja. Me kovasti arvostamme komission työtä ydinturvallisuuskysymyksissä ja monissa muissakin asioissa. Puheenjohtaja, minä olen kompromissi henkinen ja aina pyrin pääsemään välitysratkaisuun. Nyt se, mitä kuulimme komission sanovan, voimme huomauttaa, että edistystä on tapahtunut molemmilla puolilla ja huomautaisin, että tämä on myös meidän valiokuntamme työn tulosta. Kiitos siitä. Ja vielä meidän täytyisi ehkä miettiä tuota kompromissin viimeistä lausetta, jossa puhutaan tuon rahoituksen lopettamisesta purkamiselle vuoteen 2017 mennessä. Me periaatteessa olisimme tuon kannalla, kaikki olisivat tyytyväisiä mutta eiköhän asiasta pitäisi saada parempi poliittinen lopputulos. Kiitos. Ja, äh, Frau Gressle. Gressle. Niin. Jos asia olisi minusta ollut kiinni vuonna 2014, olisi ollut loppu tälle. Minä en missään tapauksessa voi tukea tällaista äh, muutosta, koska se, että jatketaan tätä rahoitusta, niin se oli jo vapaaehtoinen suoritus äh, Euroopan parlamentilta, joten Zikman taas olen pahoillani. Ei, ei. Ja, öö, now. Niin, miten nyt sitten ratkaistaan tämä? Tavallisesti komission kannanoton jälkeen me voimme ottaa tiedoksemme, että me muutamme muotoilua että jäädytetään sanamuodon sijasta, että se että lykätään, suspended, miksi ei? Sorry, me jäi. Niin, sallanko? Minä olin sen puolesta sillä kannalla, että meillä on nyt sellainen muotoilu, joka menee niin pitkälle kuin mahdollista, miten meillä ei voida mennä. Jäädyttämisestä jäädyttäminen on sellaista, mitä komissio tekee usein tällaisissa tapauksissa. Olen pahoillani. Niin meillä on sitä vastaan, että me nyt annamme periksi tässä kohdassa. Meillä on sellainen tunne, että EUn komissiosta tähän asti on saavutettu hyvin selkeästi nähtävissä olevaa menestystä pienin askelin. Ja jos me nyt tällä tavoin, tällä muotoilulla me nyt sitten haluamme jotenkin näitä pikkumenestyksiä korostaa näin. Me olimme kaikki sopineet tästä muotoilusta. Paikalla oli silloin sellaisenkin kanssa, jotka eivät nyt ole paikalla. Myös on tärkeää, että pidämme tästä kiinni ja silloin EU-komissio, joka itse kantaa vastuun budjetin hallinnoinnista, voi sitten tehdä muita ratkaisuja. Ja sitten me tapaamme täällä uudestaan. Muutaman kuukauden kuluttua sitten keskustelemme tuloksista. Tai kollega Jens Gaia, hän on perustellut äh, tänne kuultavaksi komissiosta henkilön. Minulla välttämättä on silloin menoa omassa vaalipiirissäni, mutta minusta olisi parempi pitää kiinni nykyisestä muotoilusta. Okei. Okay. Um, ähm, wer möchte noch? Haluaako vielä joku kätevä? Herra Batschitis. Ačiū labai. Tai iš tikrųjų gerimo... Niin, kiitos vielä. Kresle mainitsi, että kaikesta olisi sovittu, en muista, että joku olisi minun kanssani pyrkinyt pääsemään yhteisymmärrykseen. Meillä kaikilla tietysti on useastakin asiasta oma mielipide, mutta lopulta kuitenkin tässä on puhuttu sitoumuksista ja velvollisuuksista ja uskon, että myös tässä valiokunnassa Sama koskee myös muita valiokuntia, kuten ITREä. Ehkä voitaisiin löytää ratkaisu tästä ongelmasta muuttamalla tekstiä hivenen. Tietysti voidaan puhua Euroopan unionin velvollisuuksista ja ne on mainittu useampaan otteeseen useassa yhteydessä. Kiitos. Yeah, from my point of view, the... Minun kannaltani nämä kaksi kantaa eivät ole liian kaukana toisistaan. Haluaisin muistuttaa kaikkia siitä, mikä on talousalueen valvontavaliokunnan näkökulma. Meidän tehtävänämme tulisi olla se, että mahdollisimman vähän rahaa käytetään. Joten mitä meidän pitää tehdä tässä tilanteessa? Me emme voi hyväksyä sitä, että kukaan, olipa kysymys työnantajasta tai sopimusosapuolesta tai jostakin elimistä, että ne eivät tekisi kaikkea, mitä ne voisivat tehdä, mikä niiden vallassa on, mikä niiden vastuulla on ratkaistakseen ongelman ja saataakseen prosessi mahdollisimman pikaisesti päätökseen, joten meidän tulisi pitää näistä asioista kiinni valiokuntana, joten muotoilu, joka on kohdassa sivulla seitsemän, kunnes on päässyt sopimukseen käynnissä kiistasta, rahoitus tulisi jäädyttää. Minä olisi, olisin valmis viestittämään, että me me sisältämme tähän kaikki näkökannat, että me otamme myöskin tämän muotoilun lykätty, suspended. Mehän halusimme kaikki valtuuskunnassa nopeuttaa tällaisen äh, kistoratkaisun menettelyn käyttämistä. Sanoisin, että kuitenkin tällainen yhteinen komitea jälleenrakentamispankin ja Liettuan välillä – on asia, jota Liettuan tilintarkastusvirasto ehdotti. Me otimme omaksemme hyvin järkevän esityksen, jonka liettualaiset tilintarkastusviranomaiset tekivät, ja tältä kannalta siis kansallinen tilintarkastusvirasto, ja näiltä osin on, tämä on hyvin järkevää. Jos sitten katson tätä viimeistä kohtaa, kollega Valtsiitis, me tiedämme nyt, että Liettuan hallitus oli tiukka, minun mielestäni hiukan epäkohteliaskin omassa muotoilussaan silloin, kun me olimme siinä palatsin kaltaisessa rakennuksessa, enkin tehdä oikeita sanoja. Mutta minusta ilmapiiri oli hiukan outo. Liettuan hallitus nyt vaatii lisää rahaa ja pitemmäksi ajaksi. Se koskee monivuotista rahoituspuitetta, siitä voidaan neuvotella. Mutta jos katsotte itse ehdotusta, joka täällä on, jonka sihteeristö ja minä olemme, tehneet, minä siis valtuuskunnan puheenjohtajana, me löysimme hyvin, minun mielestäni hyvin avoimen muotoilun on olemassa komission ehdotus, joka ei ole meidän ehdotuksemme, vaan komissio on, käsitellyt asiaa. Komissio on meidän toimeenpaneva tahomme, parlamentti on eurooppalainen toimielin. Luen sen ja siinä sanotaan, että valtuuskunta tukee ehdotusta, jonka pohjalta 230 miljoonaa euroa lisää voitaisiin tässä käyttöön vuodesta 2014 vuoteen 2017. Ja tässä vaiheessa sitten rahoituksen tulisi päättyä. Mikään muu rahoitus paitsi uuden rahoituskehyksen puitteissa tulisi panna varaukseen, kunnes ehdollisuus on toteutettu silloin, kun tämä asetus on hyväksytty ja voidaan varmistaa se, että rahat käytetään tehokkaasti. Mitä me siis ehdotamme? Me annamme sykäyksen äh, ongelman ratkaisemiseksi. Mikä on Euroopan veronmaksajien intressi? Intressi on siinä, että ongelmat ratkaistaan, kuka ne voi ratkaista, ei talousarviovalvontavaliokunta, mutta muut komissio, Euroopan jälleenrakentamispankki, Ignalinan äh, toimeksiannon saaneet sopimusosapuolet, ne voivat huolehtia sen. Kuka tahansa asianosainen, me vetoamme, että heidän ei tule juuttua tähän konfliktiin, vaan pyrkiä lähestymistapaan, jossa pyritään ratkaisemaan ongelma. Tämä on ollut valtuuskunnan lähestymistapa, emmekä me voi tätä ottaa pois. Ja mikä väline meillä sitten on mitä? Meillä ei ole muuta välinettä kuin budjetti, jolla voimme pakottaa asianosaiset palaamaan takaisin neuvottelupöydän ääriin ratkaisemaan ongelman. Ja minusta meidän täytyy pitää tästä kiinni, tästä johtopäätöksestä kiinni näissä valtuuskunnan johtopäätöksissä. Jos nyt on konkreettisia muotoiluja, jotka tekevät tämän helpommaksi, niin minä olen avoin niille, koska minusta talousarvion valvontavaliokuntana meidän pitäisi olla yhtenäisiä, sillä meillä on sama lähestymistapa asioihin. Me haluamme säästää veronmaksajien rahoja. Valtsiitis. E, olen aivan samaa mieltä mitä tulee tähän yleiseen tavoitteeseen, näitä prosesseja pitää nopeuttaa ja pitää käyttää rahoja tehokkaasti. Kuitenkin eh, kun tätä eh, laitosta suljetaan, niin kaikkein tärkein asia on ydinturvallisuus. Jos se vain liittyisi siihen, kuinka EU-varat voidaan sinne hyödyntää, niin tilanne olisi toinen kuin se, mikä liittyy toiseen ongelmaan, eli 2017 vuoden jälkeiseen tilanteeseen. Ehkä komissio voisi analysoida tätä tilannetta. Tulevaisuudessa ehkä kolme osapuolta voisivat istahtaa samaan, saman pöydän ääreen ja löytämään ratkaisua. Minun mielestäni eh, se, mitä on sovittu vuodesta 2017, ei ole ihan sen mukaista, mitä muuten on sovittu. Eli minun täytyy pyytää anteeksi, että minun näkemykseni poikkeavat muista. Ja. So, welche Kollegen... Ketkä kollegat haluaisivat vielä käyttää puheenvuoron? Marin Nesku esittelijän, olkaa hyvä. Thank you, President. So... Kiitos puheenjohtaja Dean. En kuulunut tähän valtuuskuntaan, mutta olen käynyt Ignalinassa muutama kuukausi sitten, hetkinen, sitä jo kauemman, ehkä puolitoista vuotta yli, ja olen lukenut tämän äh, selonteon tarkoin, ja hämmästyksekseni havaitsin, ettei mitään edistystä ole tapahtunut purkamistoimessa jolla on käytännössä samassa jamassa kuin puolitoista vuotta sitten, eikä tämä tietenkään puolla Euroopan eikä kansalaisten turvallisuutta millään muotoa. Olen valtuuskunnan johtopäätösten takana ja kuten tiedätte, että MFFn sisällä nyt on asetus jaosta tulevaisuudessa seuraavalla kaudella 2014-2020 ja siinä komissio ehdottaa tämän olevan viimeinen kausi, jolloin rahoitetaan kaikkia kolmea ydinvoimalaa hanketta. Ja uskoisin, että tämä on järkevä ehdotus. Ensiksikin sillä siinä ehdotetaan rahanjakoa ainoastaan selkeiden ohjelmien mukaisesti, hyvin selkeiden toimien mukaisesti, tietyin aikarajoin ja myös mietitään, mikä on tuo rahoituksen lähde, koska meidän keskustelumme perustaminen vain yleisluontoisiin viittauksiin, liittymissopimuksiin ei mielestäni ole tapa toimia tässä talossa. Meidän täytyy miettiä tarkasti, miten me voimme ratkaista tämän ongelman, mutta myös samalla säästää rahaa. Rahan omistaminen on sinänsä helppoa, mutta kuluttaminen jo vähän hankalampaa, koska kaikki kaikkiin näihin hankkeisiin on mennyt rahaa ja ne ovat menneet jo tästä näistä nykyisistä summista, ei tulevista summista ja on käytetty huimat määrät rahaa ensimmäisessä vaiheessa tuossa liittymisvaiheessa ei itse purkamiseen sinänsä. Ja nyt täytyy miettiä vähän toisin tätä kysymystä. Tämä, tämän jäsenvaltion oikeus on pyytää rahoitusta asiaan, koska tämä on kirjattu liittymissopimukseen mutta ei ole selkeästi sanottu sitä, että sataprosenttisesti unionin pitäisi maksaa tämä purkaminen. Ja lopuksi huomauttaisin, että tämän valtuuskunnan johtopäätökset ovat aivan oikeat ja meidän pitäisi pysytellä näissä johtopäätöksissä. Ja en nyt tässä sen enempää halua puhua, mutta haluaisin tietää, mikä on aikataulu sille lausunnolle, joka minulla on käsiteltävissä tässä valiokunnassa. Ensimmäistä kertaa olen siinä tilanteessa, että tämä lausunnon käsittely on keskeytetty siinä vaiheessa, kun lähestulkoon olimme päässeet jo loppuun, koska siihen oli tehty jo tarkistuksia, mutta se käsittääkseni keskeytettiin syyttä suotta. Nyt valtuuskunta on käynyt Ignalinassa ja minä haluaisinkin tietää, mitä seuraavaksi tapahtuu. Mikä on seuraava aikaraja tarkistuksille ja milloin tästä lausunnosta oikein lopulta äänestetään? Okay, thank you very much. It was postponed. I don't know tiedä milloin se voidaan ottaa uudestaan esityslistalle, mutta minusta se pitäisi ottaa, koska sitä lykättiin niin, että me saatoimme saada tietoa valtuuskunnan matkalta. Nyt olemme siis käyneet paikan päällä ja voimme asettaa asian uudestaan viestysistalle. No niin, hyvä. Kollegat, nyt haluaisin ehdottaa, että saatamme asian päätökseen. Minä tiedän, minä ymmärrän, että, että saattaa olla valtaisat tietotausta, tai myöskin painetta taustalla. Minun käsittääkseni, kuten kollega Marinesku juuri sanoi, että kun hän kävi Englannissa puolitoista vuotta sitten ja, ja saatamme todeta, että edistys, jota on, niin kuin komissio sanoi, mutta että edistys on hidasta tai liian hidasta. Ja siksi meillä oli valtuuskunta vähän ei ollut sunkaan meidän ajatuksemme. Kysymys oli Euroopan tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomuksesta, jonka me otimme huomioon. Ja tästä syystä, tältä kannalta katsottuna, meidän täytyy todella miettiä sitä, mikä on se viesti, jonka me annamme kaikille asianosaisille. Ja kuten totesimme johtopäätöksissä, meidän tulisi pitäytyä voimakkaaseen viestiin parlamenttina. Me haluamme, että tätä toimintaa nopeutetaan ydinturvallisuuden ja kansalaisten etujen vuoksi me haluamme, että ohjelmaa nopeutetaan, ja se on selkeä viesti. Tämä oli tulosta valtuuskunnan matkasta, joten minusta meidän, me voimme pitäytyä tekstiin. Sigmund Only few comments. Muutama kommentti Minä haluaisin reagoida siihen, mitä kollega Marinesku äsken sanoi. Olen lievästi yllättynyt hänen puheestaan. Liittymissopimus sisältää aika abstraktin muotoilun sanallisesti, enkä voi olla nyt samaa mieltä kuin mitä hän sanoi kun väitettiin, että nämä eivät olleet selkeitä nämä määräykset siinä sopimuksessa. Ensinnäkin, täällä on jäätävän kylmää. Toiseksi, hyvä Zygmantas, Kyllä minä ymmärrän, ja minä tiedä, mitä tekisin, jos hallitus olisi nyt äh, niskassani painamassa, niin kuin sinun tapauksessasi. Me olemme kuitenkin parlamentin jäseniä ja me olemme tulleet toiseen johtopäätökseen. Tunnustamme sen, että sinulla on eri mielipide, mutta olen pahoillani. Minä en voi olla samalla linjalla, koska minä olen tullut toiseen lopputulokseen. Olen pahoillani. Me emme voi suostua tähän. Olet kuitenkin taistellut rohkeasti ja hallituksen täytyy nyt sitten vahvistaa se. Okei. Okay. I will change the word. Uh, Minä muutan sanan frozen sanaksi suspended ja sitten me voimme lopettaa nyt tämän keskustelun ja lähettää selkeän viestin kaikille asianosaisille. Minä voin vakuuttaa Liettuan hallitukselle, että talousarvion valvontavaliokunta on helppo vakuuttaa, jos tulokset ovat oikeassa vaiheessa. Jos kahden kolmen vuoden kuluttua voimme todeta, ja että Euroopan tietostumistuin kenties myös osaltaan vahvistaa asian, että ongelmat on ratkaistu ja että edistys on tapahtumassa nopeammassa vauhdissa, niin kollegat on helppo täällä vakuuttaa. No niin, hyvä. Kiitos. Nyt olemme saaneet esitystään käsiteltyä loppuun tänä iltapäivällä. Kiitos kaikille asianosaisille kokouksen julkisen osan päättyessä. Päätän julkisen kokouksen. Ilmoitan herra Marineskulle, milloin hänen mietintönsä on esityslistalla. Kiitän tässä vaiheessa komissiota, tilintarkastustuomioistuinta, sihteeristön jäseniä ja tietysti myöskin tulkkeja. Ja haluan pyytää teitä kaikkia lyhyen tauon jälkeen, että meillä on koordinaattorin kokous, joka tapahtuu suljettuna takana. Eli kolmella minuutin kuluttua jatketaan koordinaattorin kokouksella.